Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät kollegat. Me voimme nyt aloittaa, jatkaa kokousta. Ensimmäinen kohta esityslistalla on toivottaa tervetulleeksi Unkarin varapääministeri ja oikeusasioiden ja julkishallinnon ministeri, mikäli en erehdy. Tibor Navraksis. Meillä on kunniansa ottaa hänet tänään vastaan ja odotamme mielenkiinnolla kuulla hänen puheenvuoroaan Unkarin prioriteettikysymyksistä oikeuskysymyksissä – seuraavan 10-12 minuutin ajan, niin sitten voimme tehdä niin kuin eilenkin. Ensimmäinen kysymys kierros koordinaattoreilta, kaksi minuuttia maksimissaan per henkilö, ja sitten ensimmäiset reaktiot ministeriltä, Tibor Navraksikselta, ja sitten toiset Toinen kysymyskierros kierros muilta jäseniltä, jotka haluavat osallistua. Ja ministeri taas vastaa. Tervetuloa vielä kerran, olkaa hyvä, herra ministeri. Elnök Tisztelt képviselő Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitoksia, että sain mahdollisuuden tulla tänne tänä aamuna keskustelemaan puheenjohtajavaltion prioriteeteista liittyen oikeudellisiin yhteistyöhön ja mielelläni vastaan myös kysymyksiin. jos jos teille käy, niin yritän puhua vähän lyhyemmin äh, kuin mitä puheenjohtaja ehdotti, niin että meillä on enemmän äh, aikaa ähm, kysymyksille. Yhteenvetona ne tavoitteet, joita meillä on oikeusasian saralla. Haluaisin ensinnäkin edistyä Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana – merkittävästi tiellä, joka vie Euroopan unionin lähemmäksi kansalaisiaan. Minun mielestäni, minun nähdäkseni meillä on kolme osa-aluetta, jossa haluamme edistyä. Ensinnäkin, ja tämä on myös yksi meidän yleisistä tavoitteista. Me ensinnäkin haluaisimme tarkastella unionin kansalaisuutta ja siihen liittyviä oikeuksia. Ja haluaisimme meidän olevan ähm, enemmän näkyvillä EU:ssa. Kuten tiedätte, meillä on Tukholman ohjelma ja me keskitymme siinä enemmän perusoikeuksien täytäntöönpanoon. Ja unionin kansalaisuudessa on ollut esteitä tähän mennessä ja meidän täytyy yrittää äh, poistaa näitä esteitä. Varmaan olette tietoisia siitä, että tällä saralla olemme tehneet jo tärkeitä edistysaskeleita. Viime viikolla perjantaina Unkarissa järjestettiin epävirallinen ministerikokous. Se oli neuvoston kokous. Ja me tarkastelimme komission kertomusta kansalaisuudesta ja nostimme esiin esteet, jotka löytyvät komission raportista. Tunnistimme ne toimenpiteet ja oikeudelliset ja ei-oikeudelliset toimeet, jotka on tehtävä, jotta nämä esteet saadaan poistettua. Lisäksi tässä epävirallisessa neuvoston kokouksessa me keskustelimme myös siitä, miten tulevaisuudessa voimme tehokkaammin kuin tähän mennessä ottaa perusoikeuskysymyksiä mukaan neuvoston toimintaa ja kaikkea siihen, mitä neuvosto tekee. Osa tätä, vaikka komissio tässä neuvotteleekin, mutta me neuvostossa olemme myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää äh, käydä suuntaantavia keskusteluja. Meidän on tarkasteltava EUn tilannetta, joka, EUn, joka haluaa liittyä ihmisoikeuksien ylisopimukseen ja toivottavasti pystymme olemaan menestyksekkäitä tässä ja viemään tämän asian päätökseen. Ja meidän on luotava tässä myös sisäisiä sääntöjä Euroopan unionissa. Haluaisimme edistyä tässä, koska se tarkoittaisi, että liittyminen Euroopan ihmisoikeusylissopimukseen, siitä tulisi todellisuutta. Meidän on katsottava myös kansalaisuutta ja eh, mitä siihen tulee, yritämme päästä konkreettisia askeleita eteenpäin. Ja tämä toivottavasti tarkoittaa, että kansalaisten elämä helpottuu Euroopan unionissa. Ja tähän liittyy esimerkiksi rikoksen uhrien suojelu, heidän avustamisensa ja aiomme järjestää konferenssin uhrien suojelusta ja odotamme komission kattavaa pakettia uhrien suojelusta niin, että voimme käydä keskustelua siitä. Lisäksi kun katsomme rikosoikeudellisia menettelyjä, meidän on odotettava tieto-oikeuskysymystä. Toivottavasti tämä saadaan puheenjohtajakauden aikana hyväksyttyä hyväksyttyä. Tämä lisäisi tiedon, tietoa ja lisäisi turvallisuutta, mitä tulee perintöihin. Äh, me haluaisimme myös saada aikaan vastavuoroista tunnustamista erilaisten perintökaarien välillä. Tässä on katsottava Ähm, äh, erilaisia määritelmiä. Lisäksi meidän on tarkasteltava Bryssel 1-sopimusta. Ja kolmas ulottuvuus, ja tähän päätän puheenvuoroni ja tiedän, että tästä nyt puhun lopuksi, mutta ehkä työmme tehokkuuden kannalta tämä on kaikkein tärkein ulottuvuus, läheinen yhteistyö toimielinten välillä. Olen aivan varma, että meillä tulee olemaan useita kysymyksiä, jotka nousevat esiin kysymysvastauskierroksella ja neuvosto Euroopan parlamentti tulevat varmasti tekemään rakentavaa yhteistyötä, koska ilman tällaista rakentavaa yhteistyötä ja toimijoiden välillä me emme tule saavuttamaan mitään. Joten tarkast- katsomme teitä, pidämme teitä kumppaneina, kun neuvottelemme tällaista kysymyksistä. Lupaamme teille joustavan lähestymistavan ja teemme kaikkemme, jotta suhteissamme voimme tehdä tehokasta ja joustavaa yhteistyötä ja toivottavasti voimme saada päätökseen nämä asiat, jotka teille esittelen. Tässä oli alustuspuheenvuoro. Nyt odotan kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Kiitoksia, että puhutaan näin tiiviisti ja pyritte tiivistämään kauden ohjelmanne. Nyt alkaa sitten ensimmäinen kysymyskierros. Koordinaattoreet voitte esittää kysymyksen ensinnä Simon Bussot Bussosille EPPstä kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia eh, pääministeri tuosta esityksestä ja siitä, että olette täällä valiokunnassamme tänään. Haluaisin nostaa esiin kolme kysymystä. Ensinnäkin kysymyksen, jonka itsekin nostitte esille, nimittäin rikoksen uhrien suojelun. Kuten jos ymmärsin oikein, neuvosto on jumittunut olemassa olevaan ehdotukseen joka liittyy uhrien suojeluun. Alun perin se nostettiin esiin juuri neuvostossa ja minua kiinnostaisi, aiotteko te viedä tätä ehdotusta eteenpäin, jotta saadaan aikaan nopea ratkaisu vai odotatteko uutta komission ehdotusta, jota odotetaan teidän puheenjohtajakautenne aikana? Toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin, on seuraava. En ole varma, oletteko ö, toimivaltainen tai vastuunalainen ministeri tässä asiassa, mutta samaan aikaan viime vuonna tämä parlamentti oli voimakkaasti sitoutunut hyväksymään sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa pankkitietojen vaihdosta ja siirrosta, kuuluisa SWIFT-sopimus, ja yksi asia, joka vaikutti eniten kantaamme tässä asiassa, oli se, että meidän pitäisi yhdessä työskennellä voidaksemme saada aikaan Euroopan unionin laajuinen terrorismin rahoitus ja terrorismin, terroristien seuraamisohjelma eh, sen Amerik- eh, ohjelman sijaan, joka amerikkalaisilla on. Minä haluaisin kuulla, minkälaisia suunnitelmia puheenjohtajavaltiolla on tämän projektin eteenpäin viemiseksi, koska viime päätöksistämme on kulunut jo vuosi. Ja sitten vielä rahoitusnäkymistä haluaisin kuulla, millaisia ajatuksia puheenjohtajavaltiolla on ja millaisia se aikoo viedä eteenpäin, mitä tulee keskusteluun uusista rahoitusnäkymistä, erityisesti tietysti kansalaisvapauksien ja oikeuksien saralla. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmästä. Claude Moras. Coincidentally, I was also good. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aioin sattumaisin kysyä rahoitusnäkymistä ja rikosten uhreista, jotka kuuluvat teidän toimialanne. Ymmärtääksemme komissaari Reding aikoo tehdä ehdotuksia varsin pian. Ministeri varmastikin tietää, että koko parlamentissa rikosten uhrit, jotka eivät tunne erilaisia rikosoikeusjärjestelmiä eri maissa, niin näitä ihmisiä on yhä enemmän ja meidän ryhmällemme tämä on ollut tärkeä kysymys. Siksi haluaisinkin kysyä teiltä, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia te aiotte tehdä, minkälaisia toimenpidepaketteja voimme odottaa aivan erityisesti koskien rikosten uhreja. Toiseksi, herra ministeri, jos Saalitte esittää vielä jatkokysymyksen viime viikon kuulemiseen, jossa vastasitte suoraan kysymykseen minun ryhmästäni ja myös minulle itselläni. Nyt olemme saaneet kirjeen komission jäsen Kruusilta, Unkarin puheenjohtajavaltiolta, tästä varmastikin olette tietoinen. Viime maanantain kuulemisen keskusteluissa me pyysimme konkreettisia vastauksia koskien tasapainosta mediaa ja miten tämä media tulkitaan. Komissio esitti kirjeessään useitakin huolenaiheita. Yksi asia, jonka Korva Kruus otti esille, otti tasapainoinen uutisten kattavuus, joka koskee kaikkia median tahoja, myös audiovisuaalista ilman muita kriteerejä. Haluaisin kysyä teiltä mielipidettä, onko tämä perustelematon rajoitus ilmaisuvapaukselle ja tiedottamisen vapaukselle ja pyytäisin, että kommentoisitte tavallaan tätä hänen kirjettään. Thank you for the old... Kiitoksia Aldesta. You, minister, for presenting a number of... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ministeri siitä, että otitte esiin kiinnostavia aiheita, jotka kiinnostavat Unkarin puheenjohtajavaltiota. Kun rikosten uhrien suojelu on jo nostettu esiin, menen kolmeen muuhun lyhyeen kysymykseen, jotka minulla oli. Te mainitsitte kansalaisuuden ja sen, että olette jo miettinyt, miten olemassa olevista esteistä päästäisiin yli. Voisitteko hieman avata tätä teemaa enemmän ja jakaa kanssamme ajatuksianne tästä kansalaisuusteemasta? Erittäin kiinnostava oli kuulla siitä, miten perusoikeudet otettaisiin mukaan neuvoston toimintaan. Tästäkin kuulisin mielelläni hiukan lisää. Ja haluaisin tietää vielä senkin, missä määrin ja miten Unkarin puheenjohtajavaltio tulee olemaan mukana – tämänhetkisten neuvottelujen, tästä tietosuojaneuvottelujen neuvottelujen monitoroinnista EUn ja Yhdysvaltain välillä. Kiitoksia. Kiitoksia vihreistä rouva Sargentini. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, herra Michel. Kiitos puheenjohtaja. Kuuden kahdeksan viikon kuluttua ymmärtääkseni Euroopan unioni allekirjoittaa eurooppalaisen ihmisoikeusyleissopimuksen. Se on teidän ja se on valtaisa kunnia, mutta jotenkin tämä keskustelu ihmisoikeuksista tai tämän yleissopimuksen kunnioitus on häipymässä. Jos katson omaa maattani, Alankomaita, näyttää siltä kuin että maani haluaisi aloittaa uudelleen keskustelun maahanmuuttajien ja pakolaisten oikeuksista, jos katson omaa maatanne teidän ehdotuksenne medialaista, nekin saattavat koskettaa ihmisoikeuksia. Eilen meillä oli kollegan täällä ja keskustelimme syrjinnän vastaisuudesta ja mikä on hyväksyttävää tiedotusvälineissä ja mikä ei. Nämä kysymykset ja se tosi seikka, että te tulette johtamaan meidät yleissopimuksen allekirjoittamiseen nostavat minussa kysymyksiä esiin ja haluaisin kysyä, miten aiotte kunnioittaa ja suojella tätä arvokasta tilaisuutta. Eilen Renate Weberin kommenttien jälkeen tietosuojasta kolleganne sanoi, että ehkä nyt saattaisi olla turvallisempaa lentää Euroopasta Yhdysvaltoihin kuin Euroopan sisällä. Ja äh, luulen, että hän tarkoittaa turvallisuustoimenpiteiden määrää, joita äh, on lent- jotka liittyvät lentoihin. Jos tämä on Unkarin puheenjohtajavaltion ajattelutapa, niin voisitteko sitten hiukan puhua myös yksityisyyden suojasta, kun on kyse lentoliikenteestä. Kiitoksia. I, uh... Ensinnä pyydän anteeksi, että en kuullut kaikkia kommentteja. Tänä aamuna tulin tässä itse hieman myöhässä, mutta tartun nyt oikeastaan kahteen alueen vain lyhyesti, jos sallitte. Ensinnä Tietysti takaisin tähän tietovaihtoasiaan, erityisesti mitä tulee jäljellä olevaan PNR-keskusteluun, jota on käyty muiden maiden kanssa. Meillä, niin kuin tiedätte, me olemme lähteneet liikkeelle puitteiden laatimisessa ajatellen sitä, miten tietoja käsitellään. Tämä tähän on mennyt mielestäni aika pitkä aika ja oikein onkin, koska komissaari Wallström sanoikin, että tähän hankkeeseen menee varsin kauan. Tällä välin kuitenkin meillä on tällaisia kirjallisia kysymyksiä, jotka liittyvät PNRään, ja minä haluaisin tietää, miten puheenjohtajavaltio aikaa, aikoo tarkastella tätä balanssia tai tasapainoa ja miten tässä voidaan edetä ja mikä on teidän näkemyksenne. Sitten toinen kysymys liittyy ihmisten liikkuvuuteen. Käytän nyt varsin yleisluotista tätä termiä, koska selvästikin on ongelmia, jotka liittyvät turvapaikkaan, maahanmuuttokysymyksiä on esillä, samoin jotkut asiat liittyvät ulkoisiin rajoihin EU:ssa. Ja pitää ottaa huomioon, miten teemme työtä Frontexin kanssa ja minkälaisia resursseja tarvitaan, jotta voidaan näitä kaikkia kysymyksiä käsitellä. Olisin kiitollinen, jos ministeri ehkä voisi lyhyesti kommentoida hänen näkemyksistään ja ehdotuksistaan puheenjohtajakaudellanne Miten aiotte viedä näitä ristiriitaisia ja vaikeita alueita, koska mehän puhumme näistä varsin paljon tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Thank you. Kiitos. Guesta herra Tavares. Thank you, President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia pääministeri. Täytyy sanoa, että olen optimistinen Unkarin puheenjohtajakauden suhteen ja sen suhteen, että se täyttää omat prioriteettinsa. Minä en nimittäin näe täällä kovin paljon prioriteetteja. Te puhuitte perinnöistä ja myös rikoksen uhrien oikeuksista, mutta en näe, että teillä on kovin paljon konkreettisia tavoitteita – jotain harmonisointia perintöoikeuksien välillä. Minusta nämä ovat aika vaatimattomia prioriteetteja, joten varmaan te saavutatte nämä aika helposti. Haluan kysyä kolmea asiaa kolmesta eri aihealueesta, joista kansalaiset ovat olleet hyvin huolestuneita. Yksi on tietosuoja, on kuultu uutisia bilateraalisista sopimuksista Yhdysvaltain kanssa senkin jälkeen, kun komissio on saanut mandaatin puitesopimuksen neuvottelemisesta. Olisi varmasti suureksi avuksi, jos neuvostolla olisi yhteinen kanta, European, uh, uh, um, joka vahvistaisi eurooppalaisten lähtöä näihin neuvotteluihin. Sitten ilmaisun vapaus en toista kysymyksiä, jotka on jo tehty. Olen hyvin kiinnostunut kuulemaan vastauksenne. Olemme keskustelleet ilmaisun vapausta kaikissa eh, maissa, eteläisissä maissa, ei, ei ainoastaan Unkarissa. Mutta minua kiinnostaisi, onko teillä jokin analyysi siitä, miten tämä tilanne eh, tällä hetkellä toimii. Kolmas kysymykseni. Me olemme kysyneet pyytäneet neuvostoa äh, radikalisoimisesta, kysyneet radikalisoitumisesta ja neuvosto antoi vastauksen Sarah Ludfordin ja omaan kysymykseeni, joka ei ollut kovin kattava, joten kuulisin lisää tästä. Thank you. For the EFD, I don't see no member. Sitten FDstä ilmeisesti kukaan ei halua nyt puheenvuoroa tästä ryhmästä, joten puheenvuoro Rova Morvaille sitoutumattomista. Büntetőjogászként engem is nagyon foglalkoztat a bűncselek. Minä olin äh, lakimies syyttäjä äh, aikaisemmin ja olin kiinnostunut äh, siitä, mitä sanoitte rikoksen uhrien suojelusta ja erityisesti kaikkein herkimmistä äh, väestöryhmistä, naisten ja lastensuojelusta ja erityisesti kun kyse kotiväkivallasta. Se on ilmiö, joka koskettaa erityisesti naisia ja lapsia ja minua kiinnostaisi tietää, aiotteko uhrien suojelussa erityisesti äh, kiinnittää huomiota siihen, että neuvostossa on suuri sopimus valmisteilla tämän aiheen suhteen. Ja sitten haluaisin vielä esittää kysymyksen. Unkarin hallitus on sitoutunut uhrien suojeluun, mutta kukaan ei oikein ota sen sitoumuksia vakavasti, jos ei tehdä mitään niiden rikosten suhteen, joita tapahtui vuoden 2000-2010 välillä. Ja tätä ei Euroopassa tunneta kovinkaan laajalti, joten meidän on katsottava vuoden 2000, 2010 vuosia, jolloin sosialisti hallituksen alaisena poliisi ja muut instituutiot, myös oikeuslaitos, vaikeuttivat satojen ihmisten elämää huomattavasti. Tässä on kyse ihmisistä, jotka loukkaantuivat, joiden henki vaarantui näiden loukkaantumisten takia. Tutkitaanko näitä vakavia rikkeitä? Galgai Gujashin ja muiden tekemä parlamentaarinen raportti on tehty tästä asiasta ja tuomarit ovat eh, tehneet tuomioita useissa tapauksissa. Me haluamme, että nämä raportit käännetään suurille valtakielille, kuten englanniksi ja ranskaksi, ja Unkarin hallituksen tulisi lisätä tietoisuutta näistä tapahtumista Unkarissa koska Unkarin hallituksella on velvollisuuksia ei vain omia kansalaisiaan kohtaan, vaan koko Eurooppaa koskaan varmistaakseen, että mitään tämän kaltaista ei voi tapahtua uudelleen Euroopassa. Minun on nyt valitettavasti lähdettävä, koska minun äänestetään toisessa valiokunnassa, mutta joku varmasti kertoo minulle vastauksen. Herra ministeri. Kiitoksia kysymyksistä ja Kiitos myös siitä, että saan tilaisuuden selostaa yksityiskohtaisemmin Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteja ja erityisesti tätä medialakia, josta on niin paljon puhuttu. Aloitan niillä kysymyksillä, joissa oikeusministerinä – jossa en voi antaa selkeää vastausta, koska ne eivät kuulu omaan toimialaani. Erityisesti ulkorajoja koskevat kysymykset ovat tällaisia, myös turvapaikka- ja pakolaiskysymykset ovat tällaisia kysymyksiä. Ne ovat sisäasiain ministerin alaisia. Tämä oli herra Kirkhopin kysymys ja siihen en voi vastata. Eilen täällä oli herra Pinter mukana joka olisi pystynyt vastaamaan. Mutta jos voitte lähettää nuo kysymykset kirjallisena, niin vastaamme toki teille. Pyydän siis herra Kirkhope teiltä kärsivällisyyttä, jotta sitten toimivaltainen ministeri voi vastata näihin kysymyksiin. Sitten herra Tavares. Te esititte kysymyksen ääriliikkeistä ja poliittisesta radikalisoitumisesta. Tämäkin liittyy sisäasioihin, joten sanon teille saman kuin sanoin juuri herra Kirkhopeille. Heti kun pääsen Budapestiin, tulen puhumaan sisäasiainministerin kanssa ja saan häneltä varmasti kirjallisen vastauksen teitä varten, jos tällainen kerstely teille sopii. Sitten menen muihin kysymyksiin. Yritän vastata yhtä aikaa niihin kysymyksiin, jotka liittyvät toisiinsa, jotta me säästämme aikaa ja pääsemme sitten seuraavaan kysymyskierrokseen. Rikoksen uhrien suojelu. Me olemme rikoksen uhrien suojelusta sitä mieltä, että meidän on odotettava Euroopan komission pakettia, joka liittyy uhrien suojeluun ja puolustukseen. Ennen kuin voimme toimia, tarvitsemme tämän paketin. Euroopan komissiolla haluaa paketin, joka on kunnianhimoinen ja täysipainoinen, täydellinen, niin että siinä ei puhuta pelkästään oikeusprosesseista, vaan myös uhreille myönnettävistä takuista. Niinpä meidän on odotettava Euroopan komission paketin ja projektin julkistamista. Tämä lainsäädäntöpaketti on tärkeä, etenkin siksi, että on olemassa samantapainen versio eh, European Protection Order, joka ei tällä hetkellä saa eh, määräenemmistöä taakseen neuvostossa. Totta kai me noudatamme eurooppalaista suojelumääräystä ja työskentelemme sen parissa ja yritämme saada asiaa eteenpäin, mutta meidän on joka tapauksessa odotettava komission lainsäädäntöpakettia tältä, tästä aiheesta. Ja heti sen jälkeen sitten menemme eteenpäin niin nopeasti kuin pystymme, etenkin siksi, että rikoksen uhrien suojelu on haavoittuvimpien henkilöiden suojelemista ja siksi se on erittäin herkkä aihe. Ja haluaisinkin nostaa tästä esiin yhden erityisteeman, nimittäin alaikäisiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja alaikäisten suojelun. Lapset, alaikäiset ovat kaikkein haavoittuvimpia uhreja. Uhrithan ovat jo haavoittuvia sinänsä, mutta tämä on vielä ääritapaus. Naiset ovat myös haavoittuvia, mutta alaikäiset vielä enemmän. Siksi Unkarin puheenjohtajakaudella yritämme saada aikaan tuloksia tällä alalla. Ensinnäkin liittyen alaikäisiin kohdistuviin rikoksiin meillä on direktiivihanke ja toivomme, että puheenjohtajakauden loppupuolella nimittäin HAI neuvoston kesäkuun kokouksessa voisimme hyväksyä tämän direktiivin. Mitä tulee alaikäisten oikeuksiin ja erityisesti siis toukokuun lopussa tarkkaan ottaen lähestyy lasten teemapäivä ja kansainvälinen lastenpäivä ja silloin me tulemme pitämään konferenssin tästä aiheesta yhdessä kansa, kansalaisjärjestöjen ja muiden järjestöjen kanssa, jotta tähän, tämä aihe nousisi paremmin ihmisten tietoisuuteen. Tehän tiedätte, että Euroopan unionilla on puhelinnumero, johon voi soittaa milloin vain jotta saa tietoa esimerkiksi kadonneista lapsista. Monissa Euroopan maissa tätä, tämä numero ei vielä ole käytössä ja minä olen hyvin ylpeä siitä, että kun tämä hotline hyväksyttiin Euroopassa, Unkari oli yksi ensimmäisistä maista, jotka ottivat sen käyttöön. Ja äh, ongelman ratkaisemisen kadonneiden lasten ongelmien ratkaisemisen kannalta meillä on Unkarissa säätiö tai rahasto, jonka rooli EU:ssa on hyvin tärkeä. Yksi kysymys tuli esiin monissa puheenvuoroissa, ja se oli tämä tietosuoja. Niin, tietosuojasta oli siis puhe. Ja sopimuksista Yhdysvaltain kanssa PNR-sopimus ja SWIFT-sopimus. Näistä SWIFT on monimutkaisempi, koska PNR on kyse siitä, että uudistetaan sopimusta, joka on jo olemassa, mutta sitten on toinen sopimus, tietosuojasopimus, joka vaatii neuvotteluprosessia, joka on paljon pitempi ja hankalampi. Ensimmäiset askeleet otetaan jo tässä kuussa Budapestissa, jossa pidetään konferenssi tietosuoja-alalta. Siellä asiantuntijat tulevat keskustelemaan keskenään tietosuojasta, jotta Euroopan unionin kantoja saadaan lähemmäs toisiaan, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kantoja saadaan lähemmäs toisiaan. Tässä prosessissa toinen eh, virstanpylväs tulee olemaan Euroopan unionin oikeusministerien kokous Yhdysvaltain oikeusministerin kanssa. Tämä saattaa antaa vahvan impulssin näille neuvotteluille tietosuoja-alalla. Neuvottelu on komission käsissä, joten sekä neuvosto että Euroopan parlamentti voivat tässä tilanteessa auttaa ja valvoa neuvoston toimia. Se on niiden rooli. Eli neuvostosta, neuvoston puolelta voin luvata, että tulemme tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja pyydämme Euroopan komissiota pitämään meidät ajan tasalla näiden neuvottelujen edistymisestä. Eli me yritämme saada kaiken mahdollisen tiedon ja löytää ratkaisun, joka kunnioittaisi eurooppalaista kulttuuria ja eurooppalaisia tietosuojanormeja. Herra Busutil esitti kysymyksen rahoitusnäkymistä. Voin luvata teille sen, että neuvottelujen aikana me tulemme osallistumaan aktiivisesti ja yritämme luoda otollisen ilmapiirin, jotta myös sisä- ja oikeusasioissa eh, meidän prioriteettimme tulisivat osaksi budjettiprioriteetteja. Jos Euroopan unioni ottaa tämän päämäärän, joka oli jo Rooman sopimuksessa, ottaa sen vakavasti, nimittäin sen tavoitteen, että Euroopan unioni ja sen kansalaiset olisivat yhä lähempänä toisiaan ja että Euroopan unioni olisi yhä tiiviimpi unioni, niin silloin – meidän täytyy nimenomaan näillä aloilla päästä eteenpäin, koska me emme voi kuvitella kansalaisten lähestymistä EU-hun, jollei oikeusyhteistyötä ja kansalaisten oikeuksien toteuttamista edistetä lisää. Rouva Weber Aldesta esitti kysymyksen päätöksenteosta ministereiden epävirallisessa kokouksessa, joka Ködölössä juuri pidettiin, me analysoimme ongelmia tällä alalla. Ja tässä ö, alkaa syntyä yhteisymmärrys siitä, että me tarvitsemme neuvoston rakenteiden tehostamista, nimittäin neuvoston työryhmien työn tehostamista ensinnäkin, ja lisäksi neuvoston ö, toimivaltainen työryhmä on nimenomaan perusoikeustyöryhmä ja ministeritasolla on tietysti kyse sisä- ja oikeusasiainneuvostosta, joka on tässä avainasemassa. Tulevaisuudessa meidän täytyy ottaa huomioon myös Euroopan perusoikeusviraston näkemykset näissä asioissa. Eli Tämä kysymys on hyvin tärkeä ja neuvosto sanoi, että kun tällaisia tärkeitä kysymyksiä analysoidaan, jotka liittyvät perusoikeuksiin, se tulee pyytämään tältä virastolta lausunnon eh, ja ottaa sen sitten huomioon. Rouva Argentini Jos ymmärsin oikein teidän kysymyksenne, te viittasitte yksityisyyteen tai oikeuteen yksityiselämään. Te varmaan viittasitte sopimukseen, joka Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetaan. Jos oli tarkoititte tätä, niin meidän täytyy olla tässä hyvin tarkkana sen suhteen, että tämä ei huononna yksityisyyden tai luottamuksellisuuden oikeuksia, jotka eurooppalaisilla kansalaisilla on sekä tietojen että dokumenttien suhteen. Tämä toteutuu, kun me liitymme eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimukseen ja tällöin myös e, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan tämä, tämän, tähän sopimuksen piiriin tuleminen tulee vaikuttaa siihen, että ihmiset voivat vedota tuohon oikeusistuimeen. Se on lisäinstanssi, joka tulee käyttöön. Tärkeää on se, että sekä neuvostokomissio että parlamentti ottavat huomioon päätöksenteossa yhä enemmän perusoikeudet. Tämä liittyy aivan erityisesti neuvostoon. Ja neuvostossa, kun keskustelemme siellä erilaisista oikeudellisista asiakirjoista tai otamme kantaa, me otamme huomioon entistä enemmän perusoikeusulottuvuuden Euroopan tasolla ja niinpä sillä on erittäin tärkeä rooli HAI-kontekstissa. Moraes képviselő úr említette, hogy a bizottság által a magyar kormányhoz intézett levélben éppen a kiegyensúly... Niin, herra puhui kirjeestä, jonka Euroopan komissio lähetti Unkarin hallitukselle, jossa vaadittiin tietoa ja siinä otettiin esille ne ongelmat, jotka saattavat haitata ilmaisun vapautta Unkarissa. Jokaisella maalla on omat traditiot ja omat tavat ja jokainen maa näkee saman käsitteen eri tavalla. Minun nähdäkseni Unkarissa meillä on sellainen käsitys, että ilmaisun vapaus ja eh, lehdistövapaus voivat joskus olla vaarallisia. Ja sen takia me joskus otamme huomioon toki toki otamme huomioon komission näkemyksen ja ensi viikolla eh, siihen määräaikaan mennessä, jonka komissio meille asetti, me tulemme vastaamaan komission kysymyksiin. Tuskin tästä mitään ongelmaa on. Se, mihin me medialailla pyrimme, oli vahvistaa ilmaisun vapautta eikä heikentää sitä. Niinpä, jos Euroopan komissio on sitä mieltä, että tämä laki jollain tavalla vaarantaa ilmaisuvapauden tai lehdistönvapauden, niin silloin meidän täytyy laatia sellainen lainsäädäntö, joka ei aiheuta komissiolle huolta, mutta joka samaan aikaan kuitenkin toteuttaa tätä tasapainoisen tiedottamisen periaatetta, jonka herra Moraes mainitsi. Tasapainoisen tiedottamisen periaate. Me haluamme myös tehdä teille entistä enemmän tiettäväksi, mikä tämä tasapainoisen tiedon ja tiedottamisen eh, käsite on Unkarissa. Unkarissa on perustuslakituomioistuimen ja aikaisemman eh, mediaviranomaisen lausuntoja siitä, mitä tämä käsite pitää sisällään, eli se on helppo määritellä Unkarissa. Yksi perustavanlaatuinen elementti Unkarissa tässä tasapainoisessa tiedossa ja tiedottamisessa on se, että eh, ei pidä ohjelmakohtaisesti analysoida tiedon tasapainoisuutta, vaan täytyy ottaa pitempi tarkastelujakso eikä vain yksi esimerkiksi TV-ohjelma. Tässä nyt ei mitata milligrammoilla, vaan täytyy ottaa isompia määriä ja silloin nähdään, toteutuuko tasapainoisen tiedon periaate unkarilaisessa mediamaailmassa. Jos Euroopan komissio ja meidän asiantuntijamme ovat yhtä mieltä siitä, että lainsäädännön ei pidä olla niin tiukka kuin se tällä hetkellä on, niin me olemme valmiita muuttamaan sitä. Aha, täällä vielä näitä käsiä nousee. Kaksi short so that we can proceed to a second round. I didn't feel forgotten, but I would like to have a follow-up question. Minua ei unohdettu, mutta näyttää siltä, että PNR-keskustelut menevät hyvin, mutta tietosuojakeskustelut ovat jumissa. Minusta on erittäin tärkeää, meistä on erittäin tärkeää, että nämä asiat pysyvät yhdessä paketissa, koska me ei pysy pelkästään puhu tässä käytänteistä, vaan myös periaatteista. Ja haluaisin kysyä, mikä on teidän ehdotuksenne siitä, miten me pidämme nämä kaksi asiaa yhdessä? Pyytäisin, että ei nyt sitä uudestaan tätä kysymystä koordinaattorilta. Te saitte jo kaksi minuuttia, olette nyt ylittäneet tämän runsaasti, herra Tavares. Jos täsmennyksen haluatte esittää aikaisempaa, mutta ei pidä avata tätä omaa kierrosta, niin koska meillä on vielä toinen kierros tulossa koskien muita jäseniä. Uh, Kiitos neuvosta puheenjohtaja. Minä tiedän, että radikalisoituminen on osa tätä mainittua portfoliota, mutta siinä on hyvin monia aspekteja, jotka liittyvät perusoikeuksiin, esimerkiksi liittymisvapaus ja kokoontumisvapaus ja ajatuksen vapaus ja oman tunnon vapaus. Kiitän eh, sitä, että tarjoudutte kysymään kollegaltanne, miten nämä asiat ovat, mutta haluaisin tietää, oletteko te huolissanne näistä kysymyksistä, jotka josta seuraa hyvin sekava radikalisoitumisen määritelmä. Teidän pääministerinä puhe puhuu radikaaleista toimenpiteistä koko ajan. Eli tämä on selvästi aikamoinen sekaannus, mutta, mutta tämän sekannuksen ohella meillä saattaa olla epäilyksiä näiden asioiden määrittelystä ähm. Mr. Um, ja, bocsánat. Argentiini képviselőasszonynak uh, csak röviden... Anteeksi. Edustaja Argentiini. Ihan nopea vastaus. Amerikkalaiset ovat niitä, jotka ovat myöhässä, mitä tulee neuvotteluihin tällä hetkellä – keskus, neuvotteluissa joulukuussa Yhdysvaltojen kanssa vika ei ollut EU-valtuuskunnassa. Vika ei siis ollut meissä. Me olemme konsultoineet asiantuntijoitamme jokaisessa vaiheessa. Me yritämme saada amerikkalaisia nimittämään edustajia ja saamaan nämä neuvottelut käyntiin. Tässä puhutaan myös kulttuurieroista. Eli jos puhumme radikaalista, ra, radikaalista terminä, niin tämä ei tietenkin koske pelkästään Unkaria, vaan myös muita kieliä. Tällä sanalla on hyvin voimakas merkitys, enkä usko, että ääri liikkeet ovat näkyneet verotusjärjestelmässä tai muussa, muissa politiikan osa-alueilla. Radikaaliuden määritelmä ei ole aivan selvä. Jos puhumme poliittisesta radikaaliudesta ja käytämme sen synonyyminä ääriilmiöitä, politiikan ääriilmiöitä, niin nämä ääriliikkeet ovat sellaisia, jotka toimivat demokratiaa vastaan luodakseen diktatuurin ja puhuitte rasismista ja muista äärikonsepteista – mutta tässä on ero, jos puhuu radikaalista leikkauksista veroihin, ainakin Unkarissa. Kiitoksia, puhutte lyhyesti ministeri. Sitten toinen kysymyskierros. Ja meillä onkin huomattava määrä jäseniä, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Mainitsen nämä henkilöt. Mrs. Infeld, Mrs. Romero Lopez, Mr. Romeva, Mrs. Bauer, Mrs. Angelilli, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau, Uh, Mr. Foss. So I'll under... Joten ymmärtääkseni nyt puhujalista on suljettu ja huomaan, että tekin haluatte kuulua tähän listaan, herra Papadopoulou. Nyt suljen listan ja pyydän teitä tekemään parhaanne puhumaan vain minuutin per henkilö, koska meillä on vielä äänestyksiä tänä aamuna ja muitakin esitystä kohtia ja pitää varmistaa, että ministerillä jää tarpeeksi aikaa vastata kaikkiin toiseen kierroksen kysymyksiin. Er, ensin herra Ensiu. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhykäisesti. Ensin haluan kiittää varapääministeriä tulosta tänne. Hän on antanut meille kaikki, kaikki selitykset, joita olemme pyytäneet. Olemme luke, olen lukenut Unkarin ohjelman kaudella ja mitä tulee teidän toimialanne prioriteetteihin, te korostitte suhteita USA ja Kanadan kanssa. Huomaan muuten, että teidän painopistealueistanne löytyy myös vastavuoroisuusongelma, viisumikysymys Moldovan ja Venäjän kanssa. Ikävä kyllä huomaan, että ette ollenkaan viitannut vastavuoroisuuteen viisumiasioissa koskien viittä EUn jäsenvaltion maata Kanadan ja USAn kanssa. Sitten palaan vielä siihen, mitä hetkessä sanoitte. Puhuitte Euroopan kansalaisten oikeuksista, Euroopasta kansalaisuudesta. Niin tämä kyllä aiheuttaa ongelmia, joten kysymykseni kuuluu, eikö olisi nyt korkea aika kaksinkertaistaa punnistelut vuoropuhelussa USA ja Kanadan kanssa koskien vastavuoroisuuden toteutumista viisumikysymyksen Romanian ja Bulgarian, Kyproksen ja muiden näiden jäsenvaltioiden kanssa. Thank you, Chair. Rova Brief, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua ihan lyhyesti kaksi asiaa, jotka ministeri sanoi, niistä olen erityisen iloinen. Ensinnäkin hän korostaa uh, perusoikeuksien täytäntöönpanoa, toteuttamista ja tärkeiden edistyskelien tekemistä kansalaisillemme, mutta sen sijaan, että olisi tällainen byrokraattin peliä toimielinten sisällä. Meidän tulisi luoda oikeudellisia välineitä, jotka antavat kansalaisille mahdollisuuden mennä tuomioistuimeen ja puolustaa oikeuksiaan. Ja tässä yhteydessä pyytäisin, että nostaisitte horisontaalisen syrjinnän vastaisuuden direktiivin korkealle prioriteettilistallanne. Sitten ristiriitainen medialaki, tässä se artikla on artikla kolme, että me tiedotusvälineisiin olisi kunnioitettava perhettä ja avioliittoja. Ja sitten äh, Unkari ottaa käyttöön uuden määritelmän perheestä ja avioliitosta ja rajoittaa avioliiton ainoastaan miehen ja naisen väliseksi. Ja lisäksi sanottiin, että äh, kun näytettiin kahden miehen suudelmaa televisiossa, tämä rikkoisi avioliiton periaatetta vastaan. Tämä tarkoittaisi, että homoseksuaaliset tulisi aivan näkymättömiä Unkarin tiedotusvälineissä, mitä Unkari aikoo tehdä äh, toteuttaakseen perusoikeudet myös äh, näille ihmisille. Kiitoksia. Kiitoksia, Romero. Kiitoksia, puheenjohtaja Väkivalta, joka kohdistuu naisiin, on Euroopassa edelleen tabu. Ja minä haluaisin kysyä teiltä, koska tunnen oman maani luvut. Se on tällä hetkellä 80 naista ja 21 alaikäistä, jotka ovat perheväkivallan uhreja, ei siis seksuaalisen, vaan perheväkivallan. Minä haluaisin kuulla luvut teidän maastanne, koska me emme tiedä näitä lukuja. Ja jos teillä on kiinnostusta sukupuoliväkivallan äh, tai genderväkivallan uhrien äh, määrästä, meillä ei ole virallisia äh, lukuja näistä ja niitä tosiaan tarvittaisiin. Aiotteko saada sen aikaan? Sitten tämä suojelu, uhrien suojelu. Minä olen ollut esittelijänä tässä teemassa ja minä tunnen komission julkilausuman tästä asiasta ja me tiedämme, että tämä on hyvin monimutkainen teema, mutta komissio ei tule tätä teemaa käsittelemään. Mutta minun maassani naisilla on lähes suojelumääräyksiä, jotka tulevat Unkarista. Eli tullaanko nämä tunnustamaan automaattisesti vai pitääkö näiden uhrien vielä uudelleen mennä oikeusprosessiin, jos Unkari ei tunnusta muualla Euroopassa vallitsevaa oikeustilannetta. Kiitos. Kiitoksia herra Romeva. Kiitoksia. Varapääministeri, haluaisin ottaa esille yhden kysymyksen uudestaan. Olen täällä. Niin haluaisin toistaa yhden kysymyksen, joka on jo tehty koskien syrjinnän vastaisuusdirektiiviä. Me olemme seuranneet tätä asiaa viimeisellä kahdella puheenjohtajakaudella Belgian ja Espanjan kausilla ja nyt haluaisin tietää Unkarilta puheenjohtajavaltiona, kuinka vahvana tämä asia näkyy prioriteeteissa. Te mainitsitte että sivilio kansalaisoikeudet ja kansalaisuusoikeus erityisesti on yksi prioriteettialueenne. Puhuitte myös romaneista. Tämä direktiivi liittyy tietenkin myös romanien oikeuksiin. Tässä mielessä haluaisin tietää täsmällisesti, kuinka aiotte edetä, kun laaditte tätä direktiiviä, koska me tiedämme, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka vieläkin ovat vähän epävakaisella kannalla. Miten hoidatte tätä asiaa? Miten aiotte suunnitella laatia aikataulun asian käsittelyssä ja voimmeko odottaa tällä kaudella konkreettisia tuloksia asiasta? Kiitoksia. Kiitoksia. Rouva Bauer. Köszönöm szépen a lehetőséget. Két kérdést szeretnék föltenni önnek. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden puhua. Haluaisin esittää kaksi kysymystä, hyvä ministeri. Viimeisimmässä täysistunnossa keskustelimme kansainvälisestä perintöoikeudesta ja an, pyydän anteeksi kansainvälisestä adoptiosta ja vastavuoroisesta tunnustamisesta eri jäsenvaltioiden välillä. Te tarkastelette erityisesti kaupallisten ja yksityisoikeudellisten määräysten tunnustamista ja etteko saada aikaan hyväksyntää tästä. Ja sitten Euroopan unionin kansalaisuus. Tietenkin subsidiariteettiperiaate on tässä vallalla, koska Euroopan unionin kansalaisuus liittyy jäsenvaltion kansalaisuuteen. Ja joissain jäsenvaltioissa on sellainen käytänne, että ihmiseltä viedään toisen valtion kansalaisuus jos he pyytävät maan kansalaisuutta. Jos katsotaan esimerkiksi kolmansia maita, esimerkiksi Yhdysvaltoja, yhdysvaltalaista, joka haluaa Euroopan unionin kansalaisuuden, niin silloin hän menettäisi Yhdysvaltain kansalaisuuden. Tämä on hyvin outo kysymys, mutta ihan lyhyt vastaus vain. Ja toinen ulottuvuus tähän on se, että kun on kyse Euroopan unionin jäsenvaltioista, miten kaksi jäsenvaltio voivat käyttää järjestelmää, että kun pyytää kaksoiskansalaisuutta, niin automaattisesti menettää toisen kansalaisuuden. Te, pyydän teidän pitämään aikatason kiinni, jotta pyytä, koska olemme tässä ylittämässä aikaa, joka on varattu tähän keskusteluun. Sitten eh, Herra Angelilli, Rova Angelilli. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin kiittää ministeriä siitä, että hän korosti sitä, että direktiivi äh, lasten seksuaalista hyväksikäytöstä ja ähm, lapsipornografian torjunnasta on yksi prioriteeteista. Minulla tulee olemaan pian tapaaminen neuvoston edustajan kanssa, jossa käsitellään kaikkia niitä kysymyksiä, jotka liittyvät kolmikantaneuvotteluihin. Kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi liittyy siihen, mitä edustaja Bauer sanoi. Aikooko Unkarin puheenjohtajavaltio sitoutua viemään eteenpäin myös adoptoitu osallistavien lasten asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista, kuten edustaja Bauer sanoi. Parlamentti viime viikolla hyväksyi päätöslauselman, jossa korostetaan hylättyjen lasten ongelmaa, joilla pitäisi olla oikeus adoptioon tietenkin jäsenvaltioiden sisällä, mutta myös Euroopan unionin sisällä. Ja joskus tässä syntyy ongelma asiakirjojen ja tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Viimeinen nopea kysymys. Aiotaanko kansainvälistä lapsikaappauksista siihen liittyviä lakeja uudistaa, koska Euroopan unionissa on paljon rajat ylittäviä avioliittoja, joissa tapahtuu avieroja ja sen jälkeen kiistellään lapsista. Kiitoksia. Mr. President, Mr. Vice Prime Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos varapääministeri. Horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi on erittäin tärkeä, kuten monet jäsenet ovat täällä sanoneetkin. Se on jumissa neuvostossa, se on aivan selvää. Parlamentilla on kanta ja neuvosto ei liiku. Te mainitsitte, että tämä asia on teille tärkeä. Olisitteko valmis sanomaan, että kahden kuukauden päästä tulisitte takaisin tähän valiokuntaan ja antaisitte meille raportin siitä, miten neuvottelut tässä kysymyksessä sujuvat neuvostossa? Minä mainitsen tämän, koska on erittäin tärkeää hyvien aikeiden lisäksi myös pystyä toimimaan yhdessä neuvoston kanssa ja olisin hyvin kiitollinen, jos tulisitte tänne kertomaan edistysaskelistanne. Niin Minun pääkysymykseni koskee vankiloita ja vankilaolosuhteita. Kidutuksen vastainen kansainvälinen yleissopimus vaatii, että on olemassa oikeusasiamies jokaisessa jäsenmaassa, joka takaa sen, että vankiloissa voi käydä ja niiden ihmisoikeusoloja voidaan suojella. Monissa tapauksissa vankiloiden olot ovat todella huonoja ja komissiolla on vihreä paperi tästä asiasta. Olisitteko valmiita tekemään tästä suuremman keskustelun aiheen kollegojeni kanssa, kollegojeni kanssa neuvostossa? Seuraavaksi Alfano. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa vara pääministeri, olen täällä. On aivan selvää, että että julkisessa mielipiteessä kansalaisjärjestöt ovat erityisen huolissaan teidän puheenjohtajuuskaudestanne, ei vain johtuen medialaista, vaan ollaan myös erittäin huolestuneita eh, perustuslain uudistuksesta, jonka tarkoit, jossa muun muassa otetaan mukaan lakeja, jotka kieltävät eh, homoseksuaalisen välisen avioliiton tilanne on hiukan omituinen, mitä tulee äm, tiedotusvälineiden neuvoston puheenjohtaja. Hän haluaa, haluaisin lisää tietoa tämän puheenjohtajan pätevyydestä, koska olen lukenut tästä rouvasta, joka usein on antanut hyvin homofobisia lausuntoja – ja vaikuttaa, että hän on ollut mukana joissain pornolehdissä niiden julkaisussa, joten hänen asemansa on hiukan erikoinen. Sí, muchísimas gracias, señor ministro. Kiitoksia ministeri tästä esityksestänne esittelijänä. Rova Romeron kanssa. Haluaisin kysyä teiltä, mikä on Unkarin hallituksen kanta eh, uhrien suojelumääräykseen, mutta te ilmeisesti jo vastasitte tähän. Toivoisin, että kuitenkin selostaisitte sen minulle paremmin. Sitten naisvaliokunnan jäsenenä haluaisin kuulla, aiotteko te eh, edistää taistelua eh, sukupuoliväkivaltaa kohtaan – ja lopuksi vielä eilen sisäministeri sanoi, että yksi prioriteeteistanne on terrorismin vastainen taistelu, mikä on mielestäni hyvä asia, mutta toivoisin, että oikeusministerinä huolehti, huolehti, aiotteko te huolehtia myös terrorismin uhrien suojelusta ja puolustamisesta? He eivät vaadi sinänsä mitään hoitoa, vaan oikeutta ja arvonsa mukaista kohteluakin. Papanikolaou. Kiitoksia, varapääministeri. προηγούμενο διάστημα εντοπίστηκαν σε διάφορα... Aikaisemmalla kaudella totesimme monissa yhteyksissä, erityisesti Kreikassa, Italiassa ja Saksassa, tuli näitä räjä, paketteja, joissa oli räjähteitä. Täällä lähetettiin tällaisia paketteja. Nämä kyseiset paketit oli osoitettu eri henkilöille, erityisesti Saksan liittokanslerille, useille suurlähetystöille, ja tämä kovasti huolestutti meitä silloin ja edelleenkin huolestuttaa. Ja kysymys onkin seuraava. Aikooko Unkari puheenjohtaja valtiona ryhtyä konkreettisiin toimiin reagoidakseen tämän tyyppiseen ongelmaan? Komission ohjelma ennaltaehkäisystä, hallinnoinnista, jo vireillä, joka koskee terrorismin seurauksia vuoteen 13 saakka. Onko teistä tämä komission ongelma, ohjelma riittävä vai pitäisikö ehkä tässä vahvistaa jon- myös Europolia? Papadopoulou. Kiitoksia, rouva Papadopoulou. Hello. Yes. Uh, you have overemphasized the strengthening olette ylikorostaneet perusoikeuksien vahvistamista eri alueilla tämän puolivuotiskauden aikana prioriteettina? Aiotteko tarkastella, millaisia turvakoteja on kotivä, perheväkivaltaa väkivallan uhreille eri jäsenvaltioissa, koska tässä on suuri ero eri jäsenvaltioiden välillä, miten uhreja suojellaan. Toinen kysymys liittyy lapsipornografiaan. Aiotteko tehdä tilastoja hyvistä käytänteistä eri jäsenvaltioiden välille. Ja kolmanneksi kansalaisten perusoikeudet ja vapaudet. Sanotte, että kaikilla Euroopan kansalaisilla pitäisi olla perusoikeuksien perussuoja Entäpä vapaud, oikeus vapauteen? Mikä on sen tila Euroopan unionin jäsenvaltioissa? Herra Foss. Kiitoksia Saivon Bosutin ja Timothy Kirkhopein kysymyksiin. Haluan lisätä vielä kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin nyt pohditaan aika paljon siitä, että Euroopassakin alettaisiin kerätä tietoja lentomatkustajista. Ja toinen kysymys liittyy eurooppalaiseen sovittelumääräykseen. Onko teillä tarkoitus viedä tätä teemaa eteenpäin? Thank you. It's been a variety and a high number of questions. Tuli moninaisia kysymyksiä varsin paljon. Varmasti kaikki ymmärrämme, jos ministeri pyrkii nyt lyhyesti tiivistämään, koska mehän tiedämme, että ja ministeri varmasti myös, että meillä on näitä sähköisiä äänestyksiä tarkoitus aloittaa jo kello kymmeneltä, joten jotta voimme äänestää Äh, ajoissa, niin kaikki varmasti ymmärtävät, jos ministeri tekee parhaansa ja puhuu lyhyesti. <clears throat> Kiitoksia. Niin teen todellakin parhaani, jotta puhun lyhyesti luvallanne. En käy yksitellen kysymyksiä läpi, vaan jälleen kerran yritän niputtaa niitä ryhmiin. Ehkä suurin osa kysyi horisontaalisesta vastaisesta direktiivistä. Salika minun huomauttaa, että jos puhumme Unkarin perustuslaista, perustuslaki ja perustuslainen järjestys kieltää syrjinnän, joka kohdistuu kansalaisiin perustuen poliittiseen suunta, seksuaaliseen suuntautumiseen ja niin edelleen, niin edelleen. Jos me puhumme horisontaalisesta syrjinnänvastaisuudesta, sitä tehdystä direktiivistä. Tämä kuuluu EPSCO-neuvoston alaisuuteen. Minun tietääkseni kyllä puheenjohtajavaltio Unkari aikoo tässä asiassa edetä, edetä, mutta en voi mennä tässä tilanteessa yksityiskohtiin, koska tämäkin kuuluu toisen neuvostokokoonpanon ja eri ministerin toimialan. Se ei kuulu minun salkkuuni. Sitten tuli toinen toistuva kysymys esiin adoptiosta, kansainvälisestä adoptiosta. ja onko mahdollisesti tunnustaa kahdenkeskeisesti tehdyt päätökset. Jos katsotaan tätä Haagin konferenssia, se hyväksyi yleissopimuksen itse asiassa adoptiosta ja mielestäni se voidaan täytäntöön panna, sitä voidaan soveltaa. Ja mielestäni tämä ongelma on siis ratkaistu. Mutta jos puhumme sitten väkivallasta perheessä, perheväkivallasta, väkivallasta koostuu naisiin tai lapsiin, ja vankilaoloista vielä. Yleisesti ottaen, kun ajatellaan yleensä uhrien suojelukysymystä, meidän pitäisi nyt odottaa ja katsoa, mikä komission ehdotus on. Me haluamme, että se tulee ensin pöydälle, koska tämä on relevanttia tiedolle koskien sääntöjä. Me haluamme täydellisen kuvan uhrien suojelusta – ja haluamme siis todella selkeän kuvan tilanteesta, joka jossa erityisen haavoittuvat ryhmät ovat. Ja sitten tuli kysymys vankiloista, vankilaoloista ja että oikeusasiamies voisi tutkia tilannetta ja olosuhteita vankiloissa. Minä rohkaisin jäsenvaltiota kyllä tässä asiassa, koska hiljattain Unkarin oikeus oikeusasiamies vei loppuun tutkimuksen vankilaolosuhteista Unkarissa, joten ei ole minkäänlaista estettä sille, etteikö oikeusasiamies missäkin jäsenvaltiossa voisi tarkastella olosuhteita vankiloissa. Sitten tuli pari muuta yksittäistä kysymystä. Puhuttiin viisumien vastavuoroisuudesta Budapestissa perjantaina minun tietojeni mukaan – viisumitunnustamiskysymys USAn kanssa tulee esille asiantuntijatasolla. Siis perjantaina asiantuntijat tätä tarkastelevat Budapestissa. Sitten puhuttiin eurooppalaista suojelumääräyksestä. Minä jo mainitsin, että tällä hetkellä neuvostolla ei ole määräenemmistöä, joka on välttämätön tässä asiassa, joten meillä ei ole tarpeeksi tukea. Luonnollisesti me puheenjohtajavaltiona joudumme toimimaan välittäjänä eri jäsenvaltioiden kesken asiassa. En voi antaa arviota tulevien viikkojen tuleva- tuloksista, joita ehkä saamme, mutta ehkä joskus keskivaiheella kautta me komissio voi esittää kattavan pakettinsa toimista, jotka liittyvät uhrien suojeluun. Rova Bairo esitti kysymyksen kansalaisuudesta. Hän halusi kuulla minun mielipiteeni asiasta. Minusta tämä on sellainen kysymys, josta tuomioistuimen täytyy tehdä päätös, jos on tällaisia tulkintaongelmia, jotka liittyvät kansalaisuuslakeihin jäsenvaltioissa. Rova Alfano näyttää olevan paremmin perilaasusta kuin minä koskien medianeuvoston puheenjohtajan toimista. Medianeuvoston puheenjohtaja on myös lakien alainen ja hän joutuu noudattamaan tuomioistuimen päätöksiä. hän voi tietysti kyseenalaistaa hänen tekemänsä päätökset ja nämä päätökset voidaan sitten haastaa tuomioistuimessa. Minä en voi muistaa minkäänlaista lausuntoa sellaisesta, että hän olisi syyllistynyt lietsoviin puheenvuoroihin tai tämän tyyppisiin kommentteihin, koska viha vihalitsova puhe on asia, jonka ehdottomasti haluamme estää ja lopettaa mediassa. Jos katsotte USAhan, oli tämä melkein natsi äh, järjestö, joka lietsoi vihaa juutalaisia vastaan ja herätti juutalaisvastaisuutta ja edustajia vastaan toimittiin vihan mielestä riippuen siitä, riippumatta siitä, tuleeko oikealta vai, vasemmisto, vai oikeistosta vai vasemmistosta. Minun kokemukseni mukaan, jos haluamme tarttua viha diskurssiin tietysti mediassa, niin yksi tavoitteena medialaissa on juuri tämä lopettaa ja juuria tällainen vihamielinen kirjoittaminen. Tietysti haluaisin erityisen viittauksen tai lainauksen juuri tästä asiasta. Sitten vastaisin Rova himenessä, että kyse ei ole vain terrorismin vastaista taistelusta, joka on tärkeää, vaan meidän pitää tarkastella myös terrorismin uhrien suojelua, joten olen täysin teidän kanssanne tästä samaa mieltä. On hyvä asia, että hallituksissa on erilaisia ministereitä, koska jotkut ministerit kiinnittävät erityisesti huomiota terrorismin taisteluun. Toiset ministeriöt taas korostavat sitä, kuinka tärkeää on suojella terrorismin uhreja. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme näitä tasapainoisemman kannan kautta linjan hallitukset. Tämän haluaisin sanoa tästä asiasta. Sitten Rappapadopoulos. Tämä osittain riittyi tietosuojaan, joten toistan vain, että pitäisi odottaa komission ehdotuspaketteja. Ja sitten väkivalta, kohdistuu naisiin ja lapsiin. Ja me haluamme saada tietoja näistä ilmiöistä. Sitten perus, jos perusoikeuksia rikotaan missä tahansa jäsenvaltiossa, tietenkin ihmiset voivat silloin kääntyä tuomioistuimien puoleen. Ja on lukuisia kansainvälisiä foorumeita myös, joille voidaan tehdä valituksia ja voidaan etsiä oikeutta tällaisiin rikkomuksiin, tai kun niitä tapahtuu. Sitten herra Foss puhui PNR-tietovaihdoista. Itse asiassa minulla ei ole tietoja tästä erityistä aspektista. Minulla ei ole tietoja nyt käsissäni, mutta jos olisitte, voisitte olla hiukan kärsivällinen, niin varmasti voimme antaa kirjallisena vastauksen näihin kysymyksiin. Kiitoksia sitten herra Romero. Nyt aika on kyllä tässä ylittänyt, mutta jos haluatte mahdollisimman lyhyesti sitten. No me Minun kysymykseeni ei vastattu. Kysyin, kuinka monta väkivallan uhria teidän maassanne on. Ja sitten meillä on tämä ongelma tiedoista, joita me emme saa. Koska en saanut vastausta, niin sanon, että eurooppalainen suojelumääräys eikä komission dokumentissa tule olemaan kysymys tunnustamisesta. Kyllä te sen varmasti tiedätte. Eli riittäisi, että teidän maanne äänestäisi suojelumääräyksen puolesta, niin sitten meillä olisi nopea proseduuri tässä asiassa. Ei sinne sen kummempaa tarvittaisi. Herra ministeri. Miközben a, az európai szabadalomtól az árvaműveken Koska tässä olen tarkastellut eurooppalaista patenttia, olen tarkastellut lapsiin kohdistuvia rikoksia, seksuaalista väkivaltaa. Minulla ei ole nyt tällä hetkellä tilastotietoja naisiin kohdistavasta väkivallasta, mutta voimme pyytää kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, että he antaisivat meille tarkempaa tietoa, mutta en voi teille antaa nyt tämän tarkempaa tietoa. Kiitoksia teidän vastauksistanne kaikkiin näihin kysymyksiin ja kiitämme myös yhteistyöhalukkuudestanne. Tähän me tulemme vastaamaan ja toivotamme kaikkea hyvää puhe- puheenjohtajakaudellenne. Toivotamme teille onnea ja menestystä. Kiitos. It's been a pleasure, Minister. Now we're proceeding to a vote. Yeah, yeah. Dear colleagues, please be seated. Pyydän teitä istuutumaan. Jos nyt voisitte istua, jotta voimme jatkaa, koska olemme nyt todella jäljessä aikataulusta. Please, we're having now a number of votes here. Nyt vuorossa erilaisia äänestyksiä. Viisi äänestystä kaiken kaikkiaan. Kaikki koneäänestyksiä. Ja menemme ne läpi kohta kohdalta. Sitä mukaan kun ne mainitsen. Ensimmäinen on esityslistalla kohta 12. Äänestämme sopimusta Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan kanssa täydentävistä säännöistä koskien ulkorajarahastoa kaudella 2007-2013. Nyt hyväksymme päät- suositusluonnoksen. Ja äänestämme. Äänestys alkaa. No, not working. Eivätkö laitteet toimi? Toimiiko nyt? Okei, okay, the vote is open. Hyvä, siis äänestys on auki vai eikö ole? Ei toimi vieläkään laitteet. No katsotaan. No nyt toimii. Okei. Okay. Did everybody vote? Onko äänet annettu? Äänestys päättyy. 49, uh, 43 plus. 43 puolesta, neljä vastaan, yksi tyhjään, joten hyväksytty. Sitten toinen äänestys, kohta 13. Liechtensteinin liittyminen Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen. Sveitsin liittymistä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon soveltamiseen ja kehittämiseen. Hyväksymme suositusluonnotuksen suostusluonnoksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta. Nolla vastaan. Yksi tyhjä. Hyväksytty. Kiitoksia. Oh. Sitten kolmanteen äänestykseen. Liechtensteinin liittyminen Euroopan yhteisön ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio. Hyväksymme suositusluonnoksen hyväksymiskäsittely. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Forty. 42 puolesta neljä vastaan, kolme tyhjää. Suositusluonnos on hyväksytty. Onnittelut. Sitten kohtaan 15. Se liittyy EUn ja Brasilian väliseen sopimukseen tavallisen passinhaltijoiden lyhytaikaisesta oleskelua koskevasta viisumivapaudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Kiitos. Ja viides äänestys. EUn ja Brasilian välinen diplomaatti, virka ja virkamatkapassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus. Äänestys alkaa. Päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Kiitos. Sitten siirrymme Niin, kohtaan, joka eilen lykättiin tälle aamulle. Kohta 7 menettely työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella. Yksi hakemus. Tämä on tullut mukaan 56 artiklan mukaisesti valiokuntamme ja sen kohdan kolmukaisesti mukaisesti työstyksessä. Siinä todetaan, että siinä tapauksessa, että asia palautetaan valiokuntaan. Vastuuvaliokunta päättää suullisesti tai kirjallisesti äh, raportoida parlamentille ajas ja rajoissa, jotka parlamentti on päättänyt, eikä tämä ei saa ylittää kahta kuukautta. Aikaisemmassa kokouksessamme 10. tammikuuta pyysin sihteeristä tarkistamaan, jotta tämä kompromissi voidaan ottaa huomioon, jota työllisyysvaliokunta pyysi, ja liittyykö tämä vielä työhömme 50 artiklan mukaisesti työjärjestyksessä. Nyt tämä asia on tarkistettu ja näin on. Ja niin kuin tiedämme, Rova Mathieu on Libya-valiokunnan esittelijä ja hän nyt selittää, missä määrin tai miten tähän tavoitteeseen pyrkimistä voidaan käsitellä täällä valiokunnassa. Keskustelun jälkeen äänestämme ja määrittelemme sitten, mikä on meidän kantamme tähän käsittelyyn. Rova Mathieu, haluaisitko selittää kantanne? Onko teillä työspuheenvuoro? heti Rovan Matjon jälkeen kuuntelemme sitten työsvaliokunnan puheenjohtajaa Rova Beres. Ja Rova Mathieu, teillä on puheenvuoro, Rova Mathieu. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, täysistunnossa joulukuussa äänestettiin yhtenäis, yksi, anteeksi, yhdistelmälupa koskevaa omasta mietinnöstäni ja sen jälkeen tämä meni komission Artikla 56, kohta 3 työjärjestyksessä. Kun olen lainsäädäntökoordinaation palvelujen ja täysistuntopalvelujen kanssa konsultoinut, minulle neuvottiin seuraavaa proseduurista. Artikla 56, kohta 3 selvästi kertoo, että jos esitys menee takaisin komissioon, anteeksi, valiokuntaan, niin toimivaltainen valiokunta silloin suullisesti tai kirjallisesti määräajan puitteissa, joka ei voi olla yli kahta kuukautta, ilmaisee kantansa tästä parlamentille. Tässä tapauksessa LIBE on toimivaltainen valiokunta ja sen on ö, annettava lausuntonsa työllisyysvaliokunta pitäisi ottaa mukaan näihin kysymyksiin niiden tekstiosien kohdalla, jotka kuuluvat työllisyysvaliokunnan toimivaltaan, jotta päästäisiin enemmistöön. Ehdotan siis konkreettisesti teille, että proseduuri meidän valiokunnallemme helmikuun alussa esitettäisiin kompromissiehdotus, joka perustuisi täysistunnon äänestykseen, jossa tiettyjä elementtejä täytyy muuttaa, jotta enemmistö saadaan esityksen taakse. Minä ehdotan, että että pelkästään tarkistuksen kohteena olevat kohdat olisivat sellaisia, joista äänestettäisiin ja sitten yhtenä ryhmänä äänestys koskisi kaikkia muutoksia. Mitä tulee sisältöön, eli näiden muutosten kantavuuteen, poliittisten ryhmien kanssa keskusteltua, niin vain tietyt Liben toimivaltuuteen eksklusiivisesti kuuluvat seikat ovat sellaisia, jotka saattavat jolla on edellytykset saada enemmistö taakseen. Siksi työllisyysvaliokunnan ei tarvitse ottaa tähän kantaa, koska ne tarkistukset, jotka kuuluvat sen toimivaltuuksiin, niitä ei tarvitse muuttaa täysistuntoäänestyksen perusteella. Eli haluan, että äänestämme, ehdotan, että äänestämme tästä proseduuriehdotuksesta. Ja jos se hyväksytään, minä ehdotan, että tarkistusten määräajaksi niiden tarkistukset, jotka avattaisiin heti, ja näin me pääsisimme äänestämään helmikuun alussa valiokunnasta tässä kysymyksessä ja sitten helmikuun täysistunnossa täysistunto voisi äänestää tästä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin kuulemme työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja On tärkeää tietää täsmällisesti, mitkä ovat nämä osat täsmällisesti tässä aloitteessa, joihin aio, joista aiotte erottaa nämä ehdotuksen osat, joita tiedämme täsmällisesti, mitkä osat aloitteesta ovat äänestyksessä, kun puhutaan menettelytavasta. Tämä koskee lisäasiakirjojen ja taulukoiden artikloja. Vastaavuustaulukoita. monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että minut on kutsuttu työllisyysasian valiokunnan puheenjohtajana, eh, koska käsittelemme tärkeää kysymystä. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että olemme yhdessä laatineet kirjeen puheenjohtajan Leenelle ja siinä määritellään toimivaltuuksien jako kahden toimielimen, to, valiokunnan välillä tässä asiassa. Tämä kirja oli 8.3.2010 laadittu ja tässä otetaan esille ensinnäkin työllisyysvaliokunnan vastuvalta 9, 12, 15 ja 16 kohdissa artikossa 2b 12, paitsi ei ensimmäinen kohta, ensimmäinen lause tästä ensimmäisestä kohdasta sitten kohta 13, koska minä tutkin tätä äänestystä, joka pidettiin täysistunnossa miettin Rova mietinnöstä 12. joulukuuta viime vuonna. Tämä ehdotus hylättiin loppuäänestyksessä, koska loppuäänestys josta oli 306 ääntä puolesta, 306 vastaan, 25 tyhjää. Tämä sitten aiheutti Rovamatyön mietinnön hylkäämisen. Ja sitten EPP teki tarkistuksen, jossa otettiin esille uudestaan neuvoston kanta. 30 tarkistusta hyväksyttiin näin ollen Rova Mathieu'n mietintöön. Jos oltaisiin hiukan hiljempaa, niin tämä olisi minulle miellyttävämpää. Kolmesta tarkistuksesta, jotka näin hyväksyttiin täysistunnossa, jotka johtivat tämän ehdotuksen hylkäämiseen, niin 15 tarkistusta koski näitä kohtia, jotka äsken mainitsin. Ne kuuluivat meidän sopimukseemme ja saimme tähän tuen herra Leenalta, joka tavallaan pätevät tämän sopimuksen 15 tarkistusta koskivat näin ollen pelkästään herra Alessandro Serkasin mietintöä. Ja ne koskevat aivan erityisesti kohtia, jotka ovat aivan ydinkysymyksiä mietinnössä, nimittäin artikla 2 ja 3, mitä tulee sovelluskenttään direktiivissä toisaalta, ja sitten artikla 12, joka koskee tiettyjen sosiaalisten oikeuksien poissulkemista koskien kolmasen maiden asukka- asukkaita. Näissä oloissa puheenjohtaja, teidän vastuullanne tai tähän saattaa liittyä myös tietty eturistiriita. Tämä on sitä kuulemma perussopimusvaliokunnalle. Pitäisi kuitenkin tunnustaa, että kun otetaan huomioon kokonaistasapaino, joka kyseenalaistettiin loppuäänestyksessä, niin ei voida uudestaan alo- rajoittaa neuvotteluita pelkästään, ei vali, live-valiokunnan pohjalta, vaan Rova Mathieu, joka mainitsi tässä, ilman että mainitsi tarkkaan näitä artikloita, jotka hän halusi uudestaan avata, mutta hän viittasi näihin vastaavuustaulukkoihin. Siis tämä on tällainen tekninen juridinen ongelma, joka ei mitenkään liity ehdotuksen sisältöön. Näin ollen puheenjohtaja, minusta tuntuu siltä, että teidän pitäisi konsultoida työllisyys- valiokuntaa ennen kuin teette minkäänlaista menettelytapapäätöstä täällä valiokunnassanne, jota tarkistatte, että kun otetaan huomioon täysistöäänestys pelkästään tästä osasta, joka kuuluu sen toimivaltaan, niin vastuuvaliokunnan ei pitäisi ottaa huomioon huolia, jotka tulivat esille tässä toisessa valiokunnassa. Haluaisin muistuttaa, että nämä kaksi kirjettä, jotka välitin teille 3. ja 18, 18. tammikuuta, jotka kahteen kertaankin muistuttavat teitä siitä, missä oloissa työllisyysvaliokunta on sitä mieltä, että sen pitäisi edelleenkin olla mukana tässä asiassa niiltä osin, jotka koskevat sitä valiokuntaa tässä tekstissä, ja joita huomattavasti muutettiin, kun hyväksyttiin tarkistus, jonka EPP teki Tämä koski tulkintaa ja neuvottelujen tilaa neuvostossa. Siis 56.3 artiklan tulkinnasta olen sitä mieltä, että ei voida lukea tätä artiklaa ilman, että liitetään se artiklaan 50. 50 artikla selvästi toteaa, että toinen valiokunta on myös toimivaltainen koko ensimmäisen käsittelyn ajan. Ja nythän olemme selvästi vielä ensimmäisessä käsittelyssä. Ja jälleen kerran, jos kahden, äh, kahden välistä tulisi tällainen tulkintaristiriita, niin meidän kuitenkin, me joudumme viemään tämän asian perussopimusvaliokuntaan, jotta se ratkaisee tämän tulkintakysymyksen koskien työjärjestystämme. Kiitoksia puheenjohtaja, sain selittää työllisyys- ja sosiaaliasian valiokunnan kannan asiaan si, si, si vous l'autorisez. Jos sallitte, ehkä teistä jossakin vaiheessa keskustelua olisi hyvä antaa puheenvuoro myös esittelijällemme, koska teidänkin esittelijänne ilmaisi oman kantansa tässä. Je vous suggère, écoute, Ehdottaisin, että kuullaan ensin koordinaattoreita ja sen jälkeen annamme puheenvuoron varjoesittelijälle. D'accord. presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan ensin kiittää siitä, että saamme mahdollisuuden täällä puhua tästä kysymyksestä, sillä tämä on erittäin tärkeä kysymys. Tämä kysymys liittyy ei pelkästään tämän, vaan muidenkin valiokuntien työhön ja ne, jotka käsittelevätkin sitä. Siksi päätös tulee olemaan Mathieu esittelijän mukainen se, että te yksin päätätte näin tärkeästä asiasta, joka koskettaa muitakin valiokuntia, näin keskeisessä teemassa kuin kansalaisten oikeudet, joista ei koskaan ole keskusteltu tässä valiokunnassa. Minun mielestäni se on hyvin vakavaa, koska ehdotuksessa, jonka juuri kuulin, toisaalta todetaan, että työllisyysvaliokunta on edelleen assosioitunut tähän mietintöön mutta sitten käytännössä meidät suljettaisiin kuitenkin pois työjärjestystä väkivaltaisesti tulkiten. Eli tässä todella suljetaan pois assosioitu valiokunta, josta valiokunnat ovat yhdessä sopineet ja minä kaikkien koordinaattorien nimissä ö, omassa valiokunnassa, niin me voi mitenkään hyväksyä, että tällaista tapahtuu. Se loisi ennakkotapauksen. Jos minä olisin vasta päinvastaisessa tilanteessa, jossa minä olisin se sisällön kannalta toimivaltainen valiokunnan edustaja ja libe valiokunta olisi tässä assosioituneena, niin koskaan ei tulisi mieleenikään sillä tavalla ratkaista tätä konfliktia valiokuntien välillä, että ehdotan, että siitä äänestetään vain omassa valiokunnassani. Tämä valiokunta ei ole toimivaltainen näiden tiettyjen kysymysten suhteen. Ja tässä syntyy konflikti, joka on aivan turha näiden kahden valiokunnan välille, koska tarkoitus on päästä täysistunnossa yhteisymmärrykseen ja saada enemmistö näiden konservatiivisten ryhmien välille. Ja varmasti tässä on kylliksi voimaa, jotta tämä saadaan läpi. Älkää äänestäkö täällä mitään, mistään sellaisesta, mikä on työllisyysvaliokunnan heiniä, koska te voitte huomenna olla vastaavassa tilanteessa päinvastoin. Me emme pidä siitä, että tällaista tapahtuu. Ja viimeiseksi puheenjohtaja, olen omassa maassani ja Euroopan parlamentissa työskennellyt parlamentissa erittäin pitkään. Tässä parlamentissa me olemme hyvin herkkiä sille, että enemmistö ei tukahduta vähemmistön näkemyksiä. Enemmistö voi muuttaa työjärjestystä, mutta ei missään maailman parlamentissa ei koskaan ö, tulkita työjärjestystä enemmistön painolla. Valiokuntien puheenjohtajat tai jur, oikeus tai, tai kamarit, kamarien juristit ratkaisevat tällaiset kysymykset. Näitä asioita ei ratkaista puhelinsoitoilla eikä täysin tuntemattomilla referensseillä. Nyt täytyy pitää varansa. Me olemme viime aikoina puhuneet proseduureista ja kyseenalaistaneet sellaisten maiden käytäntöjä, jotka pyrkivät nimenomaan vähemmistön kannan tukahduttamaan. Ja tällöin meidän täytyy olla itse entistä tarkempana sen suhteen, miten me itse toimimme. Arvoisa puheenjohtaja, te, te olette väärässä, jos jatkatte tätä proseduuria. Te, te teette sen vain voimasuhteiden nojalla. Boris. Sitten kun olemme kuulleet koordinaattoreita nyt. Ensin herra Moraes. Um, chairman, so I'm the... Puheenjohtaja, puhun Libe-valiokunnan ja ryhmäni puolesta, mutta haluaisin vielä sanoa jotain ja toivoisin, että muut valiokunnat huomioisivat sen ää, äänestyksen kannalta 56 artiklan suhteen äh, Rova Mathieu on oikeassa. Me olemme vastuuvaliokunta. Palautusvaliokuntaan on hyvästä syystä. Hänen täytyy keskustella varjoesittelijöiden ja muiden kanssa. Hän on tavannut herra Serkas Alonsonin. Tämä on poliittinen keskustelu ja tämä on totta. Kuitenkin, kun käsittelemme lainsäädäntöä ja laillista maahanmuuttoa, jossa työllisyysvaliokunta on voimakkaasti mukana ja tärkeät artiklat tulevat työllisyysvaliokunnan mutta eh, niistä keskustellaan siellä, äänestetään siellä ja sitten meidän valiokuntamme jättää ne täysistuntoon yhteistyössä heidän kanssaan. Kun näin tapahtuu, meidän tulee hyväksyä, että samantyyppinen menettely tulee olemaan kaikessa laillisessa maahanmuutossa, yrityksen sisäisissä siirroissa, eh, kausityöntekijöissä, eh, yhtenäisessä luvassa. Jos me, me tilanteen, luomme tällaisen keinotekoisen tilanteen, niin silloin ei ole mitään väliä sillä, mikä lopullinen poliittinen tilanne on. Meidän tulisi saada työllisyysvaliokunta mukaan assosioiduksi valiokunnaksi niin, että saamme valiokuntatarkistuksia myös täysistuntotarkistusten lisäksi. Ja pyytäisin, että muut poliittiset ryhmät eivät tarkastelisi ainoastaan tämänhetkistä yhtenäisen luvan tilannetta, vaan että työllisyysvaliokunta on mukana 54 artiklan mukaisesti äh, koko tässä maahanmuuttopaketissa äh, työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja ja esittelijä ovat tulleet tänne valiokuntaan ja ovat todella yrittäneet osoittaa meidän valiokunnallemme, että äh, artikla 50 on noudatettava. Oikeudelliset neuvot ovat ne samat, jotka puheenjohtaja, työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, minä en tässä nyt tee mitään poliittista kommenttia, vaan työjärjestyskommentin siitä, miten me teemme yhteistyötä työllisyysvaliokunnan kanssa. Ja haluaisin eh, sanoa eh, kollegoille, että riippumatta siitä, mikä heidän poliittinen mielipiteensä on, niin heidän pitäisi pitää se erillään siitä, miten teemme yhteistyötä toisen valiokunnan kanssa. Eh, minä pyytäisin, että kunnioitamme tätä huomiota, että lyhyesti lykkäämme tätä äänestystä, että saamme eh, oikeudellisen neuvon siitä, miten 50 artiklaa olisi pitänyt soveltaa. Minä Luulen, että työllisyysvaliokunta olisi pitänyt ottaa heti alussa mukaan. Toivoisin, että tämä asia selvitettäisiin. Eli lykämme äänestystä, saamme tämän selvityksen ja sitten käsittelemme sen nopeasti ensi viikolla. Mrs. Weber. Rova Weber. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa koko valiokuntaa siitä, että veitämällä tämä ensimmäinen keskustelu, joka meillä tästä asiasta on sen jälkeen, kun se hylättiin täysistunnossa. Ja minun täytyy tämä sanoa, koska en halua, että kollegamme, jotka eivät olleet ensimmäisessä käsittelyssä keskustelussa live-valiokunnassa, että he ajattelisivat niin kuin me toimisimme jotkut tiedostamattomat henkilöt. Me tiedämme täsmällisesti, mistä me puhumme. Silloin aikanaan päätettiin, että me halua, etsimme, pyydämme juridisempaa, juridisempia neuvoja oikeusyksiköltä ja saimme ne, ja neuvot olivat varsin selviä. Nimittäin meidän täytyy toimia sen mukaisesti kuin esittelijä kertoo hänen mandaattiinsa kuuluu esittää menettelytapa, ja tämä menettelytapa sitten välitetään äänestettäväksi live-valiokunnassa. Siis itse asiassa keskustelu siitä, otetaanko työllisyysasenvaliokunta tähän mukaan vaiko ei, nyt kun tämä mietintö on hyväksytty, niin siitä jo keskusteltiin aikana kansallisvapauksien valiokunnassa. Ymmärrän kyllä oikein hyvin, että meillä on yhteydessä yhteistyötä, joka perustuu 50 artiklaan, mutta vain rajoitetuin kohdin, jotka kuuluvat työllisyysvaliokunnalle. Rova Mathieu tutki jo asiaa ja havaitsi, että ne aspektit, jotka ovat joista voidaan keskustella ja joiden takia mietintö hylättiin täysistunnossa. Nämä asiat kuuluvat siis Liben toimialaan. Minun mielestäni meillä on täysi oikeus seurata Rova Mathieu'n ehdotusta ja toimia live-valiokunnassa ja hoitaa tämä asia. Tämä olisi minun reaktioni siihen, mitä tähän mennessä on salissa sanottu. Kiitos. Mr. Busutil. Herra Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten edelliset puhujat, minä kunnioitan täysin työllisyysvaliokuntaa ja aivan erityisesti niitä henkilöitä, jotka sitä tänään edustavat. Silti minusta tässä on kaksi selkeää kysymystä, jotka täytyy pitää selkeänä ja jotka täytyy pitää erillään. Ensinnäkin proseduuri ja toiseksi substanssi. Sanon kummastakin jotain. Olen nimittäin sitä mieltä, että olisi väärin sekoittaa nämä kaksi, koska lopuksi meillä olisi hirveä sekannus. Ensin proseduuri. Elämässä usein käy niin, että jonkun on vain päätettävä, ja kun päätetään proseduurista, niin säännöt erityisesti kohta 56, anteeksi, artikla 56 kohta 3 erittäin selväksi tekee sen, mikä valiokunta on vastuussa tästä proseduuria koskevasta päätöksenteosta. Ja tämä artikla sanoo selvästi, että toimivaltaisen valiokunnan tehtävänä on päättää siitä menettelytavasta. Ei tämä ole valiokuntien välinen konflikti. Tämä on aivan selvä proseduuria koskeva ja sen sääntöjä koskeva artikla, joka kertoo, minkä valiokunnan on päätettävä menettelytavasta. Ei tässä ole tulkintaongelmaa. Ei meidän pidä mennä eh, perusoikeusvaliokuntaan. Jos tämä artikla on näin selkeä, se sanoo ihan selvällä kielellä, että tämä valiokunta on toimivaltainen valiokunta ja me tiedämme, että LIBE on tässä suhteessa toimivaltainen valiokunta. Sanottiin artiklassa 50 mitä tahansa. Eli LIBE on toimivaltainen valiokunta ja siksi meidän tehtävämme on päättää, miten tilanteessa menetellään. Sitten substanssiin, sisältöön. Me kaikki tiedämme, että oli olemassa syitä – siihen, että mietintö hylättiin täysistunnossa eikä saanut enemmistöä taakseen. Me kaikki voimme tulkita tätä seikkaa eri tavalla, mutta Libe-valiokunnassa me, meistä näyttää täysin selvältä, että miksi äänestystulos oli kielteinen, oli nimenomaan tämä liiteasiakirjojen kirjoihin liittyvä kysymys, joka on täysin eksklusiivisesti LIBE-valiokunnan toimivaltuuksien piirissä. Eli jopa sisällönkin nojalla tämä kysymys on LIBE-kysymys. Ei se tarkoita sitä, että me kiellämme työllisyysvaliokunnalta sen toimivaltuuden ja kompetenssin sitä koskevien artiklojen suhteen. Sitä me olemme kunnioittaneetkin, mutta me emme tänään päätä substanssista, vaan menettelytavasta ja menettelytavan suhteen LIBE-valiokunta on toimivaltainen. Lopuksi haluan vielä johtopäätöksenä sanoa, että kun jokin asia on selkeä, niin silloin tulkintoja ei lähdetä etsimään, koska lopulta siitä tulee epäselvää. Nyt meidän täytyy päästä eteenpäin, sillä määräaika lähestyy ja paketti, tällainen paketti, jonka me voisimme saada kasaan ensimmäisessä käsittelyssä, on meille tärkeä ja meillä on vastuu saada tämä hoidettua mieluummin, mitä pikemmin sen parempi. Mr. Kirkhope. Herra Kirkhope. Uh, uh, chairman, I want to... Puheenjohtaja, ensinnä haluan vain sanoa, että olen täysin samaa mieltä Simonin kanssa ja Rovebren kanssa. Minusta on todella enemmänkin kuin selvää, että asia on juuri niin kuin he sanoivat. 56 artikla mielestäni on selvä, mutta ei ole kyse vain tästä artiklasta, joka on täällä auttamassa meitä, vaan kyseessä on artikla, joka sanelee meille, miten pitää toimia. Ja jos me emme seuraa 56 artiklaa tässä tapauksessa, niin silloin meillä olisi ongelmia olettaisin muissa tapauksissa jatkossa ja syntyy vieläkin suurempaa epäselvyyttä. Työllisyysvaliokunnan on ollut tilaisuudessa, emme ole evänneet tätä tilaisuutta heiltä käydä keskustelua, ovat näin tehneet. Se, näinkin voidaan sanoa, että vaikeudet, joiden takia tämä asia palattiin valiokuntaan, ovat kysymyksiä, jotka yksinomaisesti kuuluvat liive-valiokunnan toimivaltuuteen. Tästä ei ole mitään epäilystäkään me rikkoisimme vastuutamme vastaan, jos emme hoitaisi asiaa niin kuin esittelijä tässä esitti ja niin kuin kollegat Puusutel ja Weber toistivat. Ja minä tuen tätä kantaa täysin. Ja mielestäni meidän valiokuntana pitäisi osoittaa vastuullisuutta, jota meiltä edellytetään, ja käsitellä tätä asiaa niin kuin tehtäväksi on annettu. Kiitos puheenjohtaja. Some other groups haluaako joku muu ryhmä vielä ottaa kantaa tähän kysymykseen. Haluaisin kuulla, jos puheenvuoropyytäjä on. Rova Ernst. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Niin, olen hiukan nyt yllättynyt, koska minä pysin puheenvuoroa aivan aluksi. No niin, huomaan, että tässä salissa on aivan erilaisia kantoja ja aivan eri tavalla tulkitaan työjärjestystä. Tämä nyt on vain toteamus. Työllisyysasian valiokunta, kummatkin eh, sen edustajat aivan eh, selvästi sanoivat, että on tarkasteltava eri eh, työjärjestyksen kohtia, eikä ainoastaan yhtä artiklaa. No, jos näin on, kun on kyse näin tärkeästä asiasta, josta voi tulla ennakkotapaus, on tarpeen, että saamme selkeyttä työjärjestykseen ja toimintaamme täällä libe valiokunnassa Minulle tämä nyt on kaikki hyvin sekavaa tällä hetkellä. On hyvin paljon erilaisia poliittisesti motivoituneita kantoja ja minä en haluaisi päättää tänään. En halua päättää tänään, vaan haluan saada selkeyden menettelytapaan. Ja siksi ei voi olla mitään muuta tietä kuin se, että mennään oikeuspalvelupakeille, kuullaan sitä e, ja saadaan sel selkeyttä. Ei tässä ole yhdestä viikosta mm, kyse. Ei se vaikuta tähän. Siksipä me emme missään tapauksessa tule hyväksymään tänään tätä ehdotusta ja sisältöstä, sisällöstä en edes puhunut. Ja toiseksi minulla on suuri ongelma sen kanssa, mitä ehdotuksia Rova Mathieu on muutoksen perusteena esittänyt. Minun mielestäni näin ei voida toimia ja haluaisin tarkistaa nämä jotka, asiat, jotka olette ehdottaneet ja tarvitsemme siihenkin aikaa ryhmämme sisällä ja näin on varmaan muissakin ryhmissä. Täytyy nyt katsoa millaisia perusteita tässä on. Ja kolmanneksi ei voida laisinkaan hyväksyä sitä, että työllisyysasian valiokunta jätetään ulkopuolelle. Me olemme täysin sitä vastaan. Meidän mielestämme se olisi suuri virhe myös tulevien päätöksien kannalta jos syntyy tällainen tilanne kuin tämän asian kohdalla. Oli hyvin tärkeitä tarkistuksia ja selkeitä yhteyksiä työjärjestyksen mukaan, joten minun mielestäni on itsestään selvää, että työllisyysasiain valiokunta otetaan mukaan. Enkä ymmärrä tätä vastustusta, en poliittisestikaan tässä äh, unohdetaan työjärjestys, joka kuitenkin tässä samalla myös kyseenalaistetaan. Meidän ehdotuksemme on aivan selvä. Täytyy selvittää tilanne ja sitten siltä pohjalta päättää. Mr. Tavares. Herra Tavares. Well, very short points. We heard uh, uh serious... Ihan lyhyesti me kuulimme rouva Pervanche Beressiltä vakavia vastaväitteitä, joita on tutkittava ja niitä ei ole helppo tutkia. Ja meillä on ollut myös rouva herra Serkasin kanssa yhteistyötä ja hänkin esitti erittäin keskeisiä seikkoja. Minun mielestäni on aika ihmeellistä, että meidän äänestystämme täysistunnossa tulkitaan tällä tavalla ja että rouva Mathieu tuntuu ajattelevan, että me äänestimme jostain syystä. Haluaisin myös suoraan vastata herra Busutilille. Hän sanoi, että jos jokin asia on selkeä, niin silloin sitä pitää vain noudattaa. Mutta jos jokin työjärjestyksessä ja säännöissä on niin selkeä ja jos Libe on näin varma tästä asiasta, niin ei meidän pidä pelätä sitä, että konsultoimme kolmatta osapuolta, kuten afko valiokunta Jos säännöt ovat näin selkeät kuin te väitätte, niin eihän sinne sitten mitään riskiä ole. Joka tapauksessa en muista oikeudellisen palvelun lausuntoa tästä asiasta – En usko, että sosiaalidemokraatitkaan ovat nähneet sitä. Me emme ole nähneet sitä, emmekä tutkineet sitä. Jos tällainen lausunto on olemassa, niin silloin meidän ei pitäisi vielä äänestää ilman, että olemme sen nähneet, joten kannatan morausia siinä, että äänestystä lykätään. For the Greens. Entä vihreät? Okay, Hyvä on. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen kiinnostunut, koska eh, en ainoastaan ole ollut eh, Libe-valiokunnan varjoesittelijänä, vaan olen myös koordinaattorina ryhmässäni työllisyysasiavaliokunnassa, joten näette, että minulla on tällainen joko tällainen holistinen näkemys tai sitten eh, suora ristiriita. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä, mitä täällä on sanottu sen suhteen, että täytyy olla varovainen, koska tämä on ennakkotapaus. Ja paketin sisällä on muitakin mietintöjä maahanmuuttopolitiikan eri aspekteista. Ja jotkut liittyvät ihan selvästi työntekijöiden oikeuksiin, jotka ovat työllisyysasian valiokunnan tehtävänä. Koko tässä keskustelussa valiokuntien välillä olisi ollut parempi, jos olisimme todella keskustelleet valiokuntien välillä niin, että olisimme nähneet, mitkä kysymykset tässä ovat tärkeitä, koska on aivan selvä, että asiat, jotka, joista on päätetty täällä liittyen aset, tämän lainsäädännön laajuuteen ovat vaikuttaneet huomattavasti äh, keskusteluun työllisyysasianvaliokunnassa joten lisäkeskustelu olisi todella tarpeen. Minä haluaisin, ja tämä on ryhmäni kantani, että palaamme tähän asiaan ensi viikolla ja teemme lopullisen päätöksen sitten sen jälkeen, kun olemme äh, voineet katsoa, miten säännöt 50 äh, ja 56 sopivat yhteen, eikä ainoastaan artikla 56. Ehkä loppujen lopuksi kantamme on sama kuin mitä esittelijä tässä sanoi, mutta ymmärrän, että täällä on hermostuneita tekemään tällainen ennakkotapaus tässä vaiheessa ja sitten jäädään ikään kuin loukkuun tulevaisuuden kannalta, vaikka joku muu olisikin ehkä järkevää. Now, Kiitoksia on epätavallista, ettei työjärjestyspuheenvuoroja saa heti. Joudun odottamaan aika kauan. Haluaisin painottaa vain sitä, että ainoat, jotka täällä ovat puhuneet todellisuudesta, ovat Weber, Weber Bosotil ja Kirkhope. Työjärjestys on aivan yksiselitteinen ja siksi minä ehdotan, että me äänestämme tästä asiasta. Ei, älkäämme keskustelko enempää, vaan äänestäkäämme tästä. Señor cercas Herra 30 segundos, señor presidente. Ihan puoli minuuttia vain haluaisin kiittää valiokuntaa kohtelaisuudesta ja san... Ja nyt olisimme rehellisiä toisillemme. Perusargumentti, sen otti esille herra Busutille. Mutta ei ole totta, mitä hän sanoi. 156.3. Siinä ei puhuta vastuuvaliokunnasta. Siinä sanotaan vastuu äh, toimivaltaisesta valiokunnasta kaikki argumentit ovat jostakin asiasta, jonka me kaikki tunnemme. Pyytäisin tätä lukemaan 56 kohta 3 artiklan, jotta nähtäisiin puhutaanko siinä vastuuvaliokunnasta vai päinvastoin puhutaanko toimivaltaista valiokunnasta ja silloin nämä ovat kaksi toimivaltaista valiokuntaa. Tässä puhutaan va- toimivaltaista valiokunnasta, joten herra Pustel ei puhunut totuutta koskien si- sitä, mitä työstyksessä, parlamentin työstyksessä sanotaan. Nyt todellakin kannatti kuunnella eri näkemyksiä, koska tämä on osoittanut, että ollaan varsin eri kannoilla asiassa, joka on tärkeä perustaltaan, mutta on tähän liittyy tämmöisiä juridisia ristiriitaisuuksia, miten tulkitaan artiklaa 50 ja 56, sen kohtaa kolme työjärjestyksessä. Uskon, että nyt olemme kuunnelleet puheenvuoroja sen puolesta, että vastuuvaliokunta voi päättää menettelytavasta ja olemme kuulleet myös perusteluita, jotka muistuttavat siitä, että toimivalta itse asiassa, mitä tulee tähän yhtenäislupaan, oli jaettu artiklan 50 kanssa liittäen mukaan kansanvapauksen valiokuntaan työllisyysosain valiokunta. Ja tämä sitten on johtanut keskusteluun näistä artikloista, joista tässä mainitaan kolmannessa kappaleessa. Ei ole kyse vain keskustelusta, jota käydään ennakkotapauksen syntymisestä, vaan siitä, että puuttuu selkeyttä ajatellen, miten näitä artikloita tulkitaan juridisesti. On olemassa erilaisia keinoja selventää kysymystä. Täällä on muistutettu oikeusyksiköstä ja on otettu esille myös perussopimusvaliokunnan toimivaltuudet selventää tällaisia työstystulkintakysymyksiä. Mielestäni jotkut koordinaattorit puosivat sitä, että nyt äänestettäisiin menettelytavasta ja sitten niitä, jotka taas puolsivat asian lykkäämistä. Ehdottaisinkin näin ollen, että pidämme ensimmäisen äänestyksen siitä, puollammeko sitä, että äänestämme libe valiokunnan eh, Rovan Matjon ehdotuksesta vai lykkäämmekö tätä viikolla. Näin sitten voimme selventää kysymyksen juridisesti samalla kun kehot kehottaamme työllisyysosain valiokuntaa selventämään sen, haluat, haluatko avata keskustelun niistä artikloista, jotka kuuluvat sen toimivaltaan kolmannessa luvussa, jotka kuuluvat työ, työllisyysvaliokuntaan. Mutta nyt varmasti voimme äänestää, äänestämmekö menettelytavasta nyt vai viikon päästä? Vai lykkäämmekö siis sitä viikolla? Näin voisimme tietää, mikä on libe valiokunnan enemmistökanta suhteessa Mation ehdotukseen. Ehdotan, että nyt äänestämme siitä, puohlammeko siitä, että tänä aamuna äänestämme Rova Mation ehdotuksesta vai lykkäämmekö viikolla? Siis lykätäänkö viikolla vai nyt äänestetään? Katsotaan nyt, ymmärretäänkö tämä nyt hyvin. Näen, että täällä nousee käsiä ylös. Tai sormesta näkee, että ne, jotka halutaan sitä siis nyt ja ne, jotka ehdottavat sitten, että lykättäisiin viikolla. Ketkä haluavat lykätä viikolla? Niin, että voimme ratkaista tämän tulkintakysymyksen seuraavassa kokouksessa. Siis ne, jotka haluavat äänestää nyt menettelytavasta, ja ne äänestävät ei, jotka haluavat viikon päästä äänestää. Äänestys alkaa. Eh, como es? No, como es, como es, como es, no? No, no, no. Vote is open. The vote is open. Niin äänestys alkaa. I don't have a voting card. Minulla ei ole äänestyskorttia, mutta toivottavasti voitte laskea ääneni. Niin. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. Ai... No. Eikö voi vielä päättää? Äänestys siis vielä jatkuu. Tarvitseeko joku vielä aikaa? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 20 vastaan, nolla tyhjää. Joten me äänestämme menettelyltä vasta. Okei. Okay. Eh? Madame Mathieu? Rova Mathieu. Je souhaitais dire à certains... Haluaisin sanoa muutamia asioita vastatakseni näihin moniin puheenvuoroihin, joita täällä käytettiin. Ensinnäkin 10. tammikuuta ja tämän päivän välissä, kuten Rouva Weber muistutti, on käyty varjo esittelijöiden kokouksia, joissa olemme voineet neuvotella. Olen tavannut myös Alejandro Serkasin ja joitakin muitakin kollegoja. Ja haluan sanoa myös, että kyllä lainsäädännöllisen koordinaation palveluita on konsultoitu tästä menettelytavasta. En minä tätä yksin halunnut asettaa ja päättää tästä menettelytavasta. Minä en halua koskea työllisyysvaliokunnan toimivaltaan kuuluviin artikloihin, koska olen oman ryhmäni kanssa löytänyt poliittisen enemmistön en kuule, mitä tuolla huudellaan. Eli työllisyysvaliokuntaa koskeviin artikloihin ei kosketa ja sen takia ja haluan sanoa myös sen, että täysistunto on sanonut sanansa tästä soveltamisalasta erittäin selkeästi. Ei pelkästään live-valiokunta, vaan täysistunto on sanonut sanansa kaikista tarkistuksista, vaikka loppuäänestys oli selkeä niin täysistunto on kuitenkin sanonut sanansa tarkistuksista hyvin selkeästi. Kiitos. Merci, Madame Mathieu. Kiitos, Arvo Mathieu. Nyt sitten äänestämme niin kuin on ehdotettu esittelijän suulla. Siis pitääkö meidän toimia menestultava tulkinnan mukaista, joka nyt on selitetty. Rova Mathieu tämä selitti. Hän luki artiklat 50 ja 56 kohdan 3. Nyt äänestämme toisen kerran hänen ehdotuksestaan. Ne, jotka ovat, ketkä äänestävät puolesta, äänestävät kyllä ja toiset taas ei. No niin, äänestys alkaa. Now the vote is closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta jälleen 20 vastaan, joten tämä esitys on näin hyväksytty. colleagues. This is the last point in the order of the day. No, no. but the next one will have to be postponed. Dear colleagues, we still have two points to go. Kollegat, vielä kaksi asiaa ja tunti aikaa. Joten pyydän yhteistyötä. Niin, meillä on siis puoli tuntia jäljellä ja kaksi asiaa jäljellä. Joten vetoan, että toimitte yhteistyökykyisesti. Nyt mennään kohtaan 17. Tässä on kyseessä mm, Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston perustamista annetun neuvoston asetuksen muuttamisesta. Frontex esittelijänä kollega Simon Pusutil. Ja me keskustelemme nyt muutosesityksestä, jota on tehty Frontex-mietintöön, jonka herra Buston on laatinut. Aikaraja oli 14. joulukuuta viime vuonna. Ja nyt niitä onkin 185 tarkistusta. Olemme saaneet myös lopullisen lausunnon AFEC-valiokunnasta. Se hyväksyttiin 13. tammikuuta. Nyt esittelee saa puheenvuoron ja sitten ehkä kuuntelemme komissiota ja puheenjohtajavaltion edustajaa. Sitten voimme vielä keskustellakin hiukan. Herra Buskin, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, thank you for giving... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että saan puheenvuoron. Aion pitää ihan lyhyen edistyksen. Työ live-valiokunnassa on paljon helpompaa kun suurin osa jäsenistä lähtee salista. Teillä on minun sympatiani puolellanne. Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka ovat jättäneet tarkistuksia. Minä itse tein 68 tarkistusta alkuperäiseen mietintööni ja muut jättivät vielä 186 tarkistusta ja yhteensä meillä on siis 254 tarkistusta. Nyt minä hiukan äh, kadun sitä, että rohkaisin heitä tekemään tarkistuksia, mutta tämä on ongelma, joka minun on nyt äh, hoidettava. Noin vakavasti ottaen haluaisin kiittää kaikkia suuresta mielenkiintoista, jota tähän äh, asiakirjaan on osoitettu. Aion käydä vielä keskusteluja varjoesittelyiden kanssa, olen niitä jo käynyt koska toivon, että löydämme vahvan ja yhtenäisen puoluerajat ylittävän kannan tämän asian suhteen. Haluaisin yleisesti kuvailla niitä tarkistuksia, joita on jätetty, mutta sitten en puhu sen enempää, koska haluaisin kuulla komission ja neuvoston kannat ja lisäksi myös kollegojen kysymykset. Kaikkein tärkein tarkistusrypäs käsittelee perusoikeuksia, kuten odotettua. Minä jakaisin nämä tarkistukset kolmen tyyppisiin tarkistuksiin. Ensimmäinen lähestymistapa, jota minä seuraan, ja EPP, samoin kuin ALDE. Ja tämä lähestymistapa on se, että meillä pitäisi olla yksi selkeä julistus aivan aluksi, jossa sanotaan, että perusoikeuksia on aina viraston kunnioitettava ja pysähtyä sitten siihen. Tämä olisi ensimmäinen lähestymistapa. Sitten meillä on toinen lähestymistapa, joka menee niin pitkälle, että lisätään viittaus perusoikeuksien melkein jokaisen tämän lainsäädännön artiklaan. Tämä on toinen lähestymistapa, jota GUE ja vihreä ryhmä kannattavat. Ja sitten on äh, siltä väliltä oleva lähestymistapa, jota sosialistien ryhmä kannattaa. Joten Tästä, tältä pohjalta haluaisin sanoa, että kovasti pidän Alden tekemää, tarki, tekemästä tarkistuksesta liittyen perusoikeuksiin, jossa luodaan neuvoa antavaa lautakunta, jota Frontexin on kuultava jatkuvasti ja joka ottaisi mukaan tärkeät järjestöt tällä saralla. Mutta pidän myös joistakin ylimääräistä viittauksista perusoikeuksiin eri artiklojen kohdalla, jotka, joita sosiaalidemokraatit ovat tehneet, joten toivottavasti löydämme hyvän kompromissin tästä asiasta niin, että voimme lähettää hyvin selkeän viestin. Ja tästä asiasta varmaan kaikki ryhmät ovat samaa mieltä, että me emme leiki perusoikeuksilla. Me tiedämme, että virasto on ulkorajoja valvova virasto me tiedämme, että saattaa syntyä tilanteita, joissa perusoikeudet ovat pelissä, mutta me kaikki olemme varmoja sen suhteen, että haluamme, että virasto kunnioittaa perusoikeuksia. Toinen aihe, jota tarkistuksissa käsitellään, liittyy Frontexin suuntaviivoihin. Jotkut kollegat haluaisivat lisätä viittauksia suuntaviivoihin, jotka, kuten kaikki tiedämme, ovat tällä hetkellä Euroopan unionin tuomioistuimen edessä, joka toivottavasti pian päättää niiden äh, validiudesta. Mitä tulee sisältöön, niin minulla ei ole mitään ongelmaa viitata suuntaviivojen sisältöön, mutta noin muodollisesti mielestäni olisi väärin ottaa EUn asetukseen viittaus neuvoston päätökseen, jonka olemme vieneet samanaikaisesti EUn tuomioistuimeen. Vaarana saattaisi olla, että viittaamme sitten neuvoston päätökseen, joka julistetaan tuomioistuimessa mahdollisesti ähm, mitättömäksi. Sitten tietosuojasta on vähemmän tarkistuksia kuin mitä olin ajatellut. En tiedä, onko tämä myönteistä vai kielteistä, mutta tietenkin joitakin tarkistuksia tietosuojasta minulla on. Olen avoin sen suhteen, että teemme kompromissitarkistuksen tietosuojasta, joka ottaa mahdollisimman monta kollegojen huomiota huomioon mitä tulee laitteiden vuokraamiseen ja ostamiseen. Ymmärtääkseni, kun olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa, ollaan laajalti samaa mieltä siitä, että kuljetaan tätä tietä. Mitä tulee palautuksiin ja siihen, että pitäisikö meidän antaa Frontexille myös mandaatti vapaaehtoisiin palautuksiin eikä ainoastaan pakollisiin palautuksiin, mitään yhteisymmärrystä ei ole tällä hetkellä vielä ryhmien kesken ja siksipä tämä asia on vielä avoin. Ja sitten lopuksi kolmansista maista ja sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Täällä ollaan kaikissa ryhmissä selkeästi sitä mieltä, että täytyy tarkasti demokraattisesti valvoa sitä, mitä virasto tekee yleisesti, mutta erityisesti suhteessa kolmansiin maihin. Tiedän, että tämä tulee olemaan ongelmallista neuvostolle, mutta tästä Euroopan parlamentti on hyvin selväsanainen. Meillä on nyt tässä nyt yleinen ajatus siitä, millaisia tarkistuksia on jätetty. Odotan kovasti vielä keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa ja kollegojen reaktioita nyt, samoin kuin komission neuvoston reaktiota. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaako herra Busutil kommentoida lyhyesti? Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ota mikki. Kiitoksia. Ensin haluaisin kiittää esittelijää laadukkaasta mietinnöstä ja tästä johdannosta, joka myös on varsin myönteistä ajatellen sitä, että saadaan aikaan sopimus. Tämä on prioriteettikysymys komissiolle ja, ja asiassa kiireesti eteneminen ja sen merkitys korostuu Kreikan tilanteella ja meidän pitää tehdä todellakin kaikki, mutta voi vahvistaa Frontexia vielä enemmän. Varmasti ymmärrätte, etten voi ottaa kantaa viittaa komission kantaan tänään joka ikisessä tarkistuksessa, mutta yritän kommentoida joitakin kohtia. Ensinnä komission kannalta voimme pitkälti tukea esittelen ajatusta koskien rajavartiojärjestelmää EU:ssa ja näistä nopeista joukosta ja Frontexin joukkoista. Tämä on hyvä suunta. Pitää pitää mielessä se, että säilytämme operatiivisen arvon tässä ehdotuksessa, jotta voimme todellakin vahvistaa Frontexia, vaikkakin ehkä hiukan vähemmän keskittyisimme nimeen ja merkintään. Siis operatiivinen puoli tässä on kaikkein tärkeintä. Tässä mielessä muistuttaisin vain siitä, että ei ole mahdollista koskea nopeaan asetukseen sinällään, joka menee yksityiskohtaisemmin tähän nopeaan mekanismiin, mutta meidän, arvioit, meidän mielestämme tässä vaiheessa tämä ei estä juuri sitä, etteikö voitaisi kulkea sen suuntaisesti kuin esittelijä tässä ehdotti. Sitten henkilötiedoista voin viitata vain komission hiljattaiseen tiedonantoon sisäisen turvallisuuden strategiasta. Ja me olemme siis valmiita tukemaan ja auttamaan missä tahansa kompromissa, joka voitaisiin saavuttaa parlamentin ja neuvoston kesken, jotta tämä tarkoitus toteutuisi tai tavoite toteutuisi. Hiukan vielä puheenjohtaja. Olemme myös avoimia tällaisen vapaaehtoiselle palautteelle palaamiselle. Meidän ymmärtääksemme Frontex jo nyt kattaa vapaaehtoisuuskysymyksiä, mitä tulee valmiuksien lisäämiseen jäsenvaltiossa niin, että voidaan ottaa tämä yksi selkeästi Frontexin mandaatin. Tämä on mielestäni mahdollista saavuttaa ja toivottavaakin. Sitten perusoikeuksista, kuten te tiedätte, tämä oli ja on komissaarillemme prioriteetti, niitä halutaan vahvistaa. Siis halutaan vahvistaa perusoikeusaspektia Frontexin juridisissa puitteissa haluamme, olemme valmiit ottamaan vastaan lisätarkistuksia tässä mielessä, että voimme edetä samalla pitäen kyllä mielessä sen, että nämä muutosesitykset, niitä täytyy olla linjassa vallanjaon kanssa, joka syntyy jäsenvaltioiden ja viraston välillä. Ja lopetan nyt puheenvuoroni tähän. Jälleen kerran vielä korostaisin sitä, että olemme täysin valiokunnan käytettävissä, voimme auttaa ja haluamme tukea jotta siinä, että saataisiin aikaan toimielinten välinen ensimmäisen käsittelyn ratkaisu. Kiitos. Make, any, make a contribution. Haluaako joku puheenvuoron? Neuvosto. Kiitoksia siitä, että mekin saamme täällä sanoa kantamme tästä mietinnöstä ja myös tarkistusesityksistä, joita jäsenet ovat tehneet. Haluan aluksi sanoa, että herra Busutilin mietintö on erittäin hyvä perusta. Sille me voimme rakentaa neuvottelut. Ja tälle perustalle me toivottavasti voimme mahdollisimman pian myös esittää transaktioehdotuksen, jonka me voimme jo Unkarin puheenjohtajakauden aikana tuoda pöydälle. Monet jäsenten esittävät tarkistukset osoittavat sen, että he ovat erittäin sitoutuneita siihen seikkaan, että tämän säännöstön ansiosta me saamme paljon tehokkaamman ja voimakkaamman Frontex-viraston. Me olemme täysin samaa mieltä ehdotuksesta, joka herra Busuttilin mietinnössä on ja jolla on takanaan Alden kannatus tai tuki. Tässähän viitataan perusoikeuksien kunnioittamiseen yhdessä ainoassa artiklassa. Ja mitä tulee ensimmäiseen artiklaan sen toiseen kohtaan, herra Busuttilin ehdotukseen, sen takana on suurin osa neuvoston jäsenmaista. Frontex-työryhmän viime kokouksessa me keskustelimme joistakin niistä varauksista ja tarkistusehdotuksista, joita tämän parlamentin jäsenet olivat tehneet, ja voin sanoa, että suurimmaksi osaksi jäsenmaat hyväksyvät ne, ja monet niistä ovat jo mukanakin tässä asiakirjassa. Toivon, että Frontex-ryhmän kokouksen jälkeen 14. helmikuuta olemme jo kaikki yhdessä hyvin lähellä tekstiluonnosta, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Mitä tulee tietosuojaan, me parhaillaan kehittelemme ehdotusta, puheenjohtajavaltion ehdotusta, jonka kaikki osapuolet voisivat niin ikään hyväksyä. Mitä sitten tulee välineiden vuokraukseen ja hankintaan. Me olemme myös herra Busutilin ehdotuksen kanssa samaa mieltä ja tuemme sitä, että parlamentti käyttää demokraattista valvontaa Frontexin toimintaan ja Frontexin suhteisiin kolmansien maiden kanssa. Ja myös olemme yhtä mieltä sen kanssa, että laajennamme tätä parlamentin valtuutta. Meillä on tiettyjä mietintöjä ja raportteja Frontexin toiminnasta, jotka perustuvat riskianalyysiin ja ne ovat luottamuksellisia dokumentteja konflikteja. Ja me tiedämme eilisen Unkarin ministerin puheenvuoron nojalla, että joitakin vaikeuksia on, kun tällaisia luottamuksellisia dokumentteja pitäisi saada teille tiedoksi, mutta yritämme parhaillaan etsiä ratkaisua, jotta Libe pääsisi myös näiden asiakirjojen äärelle. Kiitoksia. Haluaako joku osallistua tähän keskusteluun vielä? Pyytäisin puhua minuutin maksimissaan, koska meillä on vielä koordinaattorien kokous tulossa heti tämän varsinaisen kokouksen jälkeen. Joten meillä on nyt paljon puhuja. Pyydän teitä pidätymään todellakin minuutissa, koska muutoin joudumme hankaluksiin niin kuin tavallista. Rova Guillaume. Niin Minuutti kyllä on vähän hankala. Point. Niin anteeksi työssä puheenvuoro. Eikö nyt kannattaisi kuunnella esittelijää Afetista, joka on jo esitellyt oman asiakirjansa, kun äänestettiin Afetissa, jotta voisimme sitten aloittaa keskustelumme. Mielestäni tämä oli tarkoituksena, mielestäni se olisi hyvä tapa toimia, näin voisimme saada hyvää keskustelua. Kyllä tietysti olemme samaa mieltä. Olkaa hyvä, rouva Lohbiller. Uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, ulkoasainvaliokunnassa tehtävänämme oli tarkastella, miten tämä lausunto voidaan muokata niin, että virasto todellakin parantaa työtään ja täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa. Velvoitteensa. Meillä on nyt ehdotus komissiolta, jossa viitataan ihmisoikeuksien suojeluun, ja tämä nähdään prioriteettikysymyksenä, niin kuin äsken juuri kuulimme komission edustajalta, mutta me huomasimme, että ehdotus oli varsin epäsystemaattinen ja rajoittunut, ja tämän takia me korostimme monissa tarkistuksissa ja sovimme myös tästä asiasta AFETissa, että täytyy kehittää sitovia tehokkaita mekanismeja ja käyttää riippumattomia laadukkaita arvokkaita asiantuntijoita perusoikeuskysymyksissä, esimerkiksi perusoikeusvirastoa, mutta myös YK on korkea ihmisoikeusedustaja. Ja me pystymmekin vahvistamaan tässä mielessä sitä, miten arvioidaan virastoa. Tämä ei ollut alun perin riippumatonta ja otettiin mukaan myös analyysi siitä tavasta, jolla oikeudet, jotka löytyvät perusoikeuskirjasta, taataan. Ja me sitten järjestämme tämän analyysin ja arvioinnin joka kerta, kun tulee liitteitä Frontexin to- to- sääntöihin. En käy läpi kaikkia sopimuksia, jotka saimme aikaan, mutta yksi mielestäni oli erittäin hyvä sikäli, että sovimme siitä, että Frontexin toiminnat voidaan keskeyttää, jos rikotaan kansainvälistä oikeutta tai perusoikeuskirjaa. Ja tällainen rikkomus voidaan todeta. Te siis näette nämä kaikki erilaiset tarkistukset tästä, ja minä todellakin vetoan teihin, että ottaisitte ne huomioon. Koska minkä takia tämä on prioriteetti komission jäsenelle edelleen kehittää Frontexin mandaatteja eri syistä. Mutta yksi syy oli ja on, että on tällaisia puutteita ihmisoikeus puolessa työssä ei ole kyse vain julkista näkemyksestä. Ja siksi onkin hyvä kuulla, että komissio on todellakin avoin lisämuutoksille tässä, suhteen, tässä suhteessa eikä riitä, että on vain yksi kohta, jossa viitataan ihmisoikeuksiin, koska ihmisoikeuksien suojelu ja perusoikeuksien suojelu mm, täytyy olla aivan erityistä ja sitä pitää valvoa. Sitten yleinen viittaus ihmisoikeuksiin, sehän löytyy kaikista asiakirjoista. Kiitoksia. Yes, have you finished? Oletteko lopettanut? Kiitoksia. Sitten Rova Guillaume. Si, donc forcément un peu lapidaire. Kiitoksia. Kiitän teitä, hyvä herra. Tämä metodi, jota tässä on käytetty, assosiaatio ja varjoesittelijät, on erittäin hyvä. Haluan myös korostaa tämän mietinnön tärkeyttä ja merkittävyyttä että on vaikea mennä tässä yksityiskohtiin. Nostan niistä esille vain muutaman, kun aikaa ei ole tämän enempää, mutta yritän keskittyä periaatteellisiin kysymyksiin. Aloitan perusoikeuksista. Ne ovat tietysti hyvin keskeinen kysymys ja ne ovat herättäneet kysymyksiä. Ja täällä myös näistä muotoseikoista on keskusteltu, pitäisikö siihen viitata joka kohdassa vai yhdessä kohdassa. Minä olen sitä mieltä, että tässä pitäisi olla alku kohta, joka erittäin voimakkaasti toisi esiin perusoikeudet ja Évite ce texte l'importance qu'on apporte qu'on accorde aux droits fondamentaux euh, dans, dans ce texte antaisi signaalin siitä, kuinka keskeisinä tässä tekstissä perusoikeuksia pidetään. Sitten joitakin avainkysy- joissakin avainkysymyksissä pitkin raporttia voisi olla viittauksia ihmisoikeuksiin, esimerkiksi operaatioihin nähden tai koulutukseen ja erityismekanismeihin liittyen nämä maininnat olisivat tarpeellisia. Kun puhutaan esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisista, jotka ovat tällaisia yhdistysviranomaisia, niin silloin meidän täytyy olla erityisen tarkkoja ja täsmällisiä asian ilmaisemiseksi. Eli meidän täytyy mennä eteenpäin erittäin selkeän oikeudellisen raamin puitteissa ja meidän täytyy konkreettisesti kentällä täytyy kunnioittaa perusoikeuksia. Mitä tulee sitten henkilötietoihin, tästähän puhutaan myös Pusutilin mietinnössä. Miksi näitä tarvitaan? Minä mietin, mikä tämän takana on motiivina. En minä usko, että Frontex on sellainen virasto, joka erityisesti käsittelisi henkilötietoja, koska senhän mandaattina on turvata ulkorajat eikä niinkään yksityishenkilöiden tutkiminen. Mutta jos meidän pitäisi mennä eteenpäin sellaisella tiellä, jossa henkilötietojakin käsiteltäisiin, minun mielestäni tässä pitää olla erittäin tiukat puitteet ja erittäin selkeät, ja niiden täytyy perustua DPSn muotoilemiin periaatteisiin tässä asiassa. Demokraattinen valvonta on sitten tärkeä kysymys. Tässä päästään koko ajan eteenpäin. Kvantitatiivinen aspekti on usein se, jota Frontex käsittelee enemmänkin kuin kvalitatiivista ja vapaaehtoinen paluu. Minä olen hyvin skeptinen siitä mandaatista, jota Frontexille tässä oltaisiin vapaaehtoisesta paluusta antamasta. En tiedä, miten Frontex pystyisi käsittelemään matka-asiakirjoja, matkustusasiakirjoja ja muita. Se ei kuulu sen missioon varsinaisesti. Mitä tulee sitten vuokrattuihin tai ostettuihin työvälineisiin, eh, tämä nyt riippuu tietysti paitsi hinnasta, mutta olisihan se aika eh, meidän, meidän pitää pitää huoli siitä, ettei meitä voida syyttää siitä, että me tuhlaamme liikaa rahaa. Sitten Frontexin kompetenssien vahvistaminen herra Busutilin eh, alkuperäisen ehdotuksen mukaan. Ymmärrän tämän oikein hyvin, mutta mielestäni tässä tarvitaan vielä täsmennyksiä, joiden parissa onkin jo alettu työskennellä suhteessa Frontexin vastuualueisiin, ja emmeköhän me pääse tästä sopimukseen. Kiitos. Bene. Signora Wikström. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja Busuttilia vahvasta ja hyvästä työstä tämän asiakirjan eh, suhteen ja onnittelen myös kaikkia kollegoja, jotka ovat eh, olleet varjoesittelijänä tässä. Haluaisin myös korostaa läheisen yhteistyön merkitystä täällä parlamentissa, jotta saamme aikaan ymmärrettävän ja hyvin rakennetun tekstin, jotta meidän näkökantamme olisi selkeä komissiolle, neuvostolle ja myös Frontexille. Monet tarkistuks, monia tarkistuksia on jätetty ja jos ottaa huomioon tämän mietinnön teknisen luonteen, on tärkeää, ettemme kiirehdi. On tärkeää, että jokaisella päätöksellämme on vahva pohja ja että äh, saadaan aikaan kompromissia, joita kaikki ryhmät voivat tukea niin, että tämä saa enemmän painoarvoa. Useita tärkeitä kysymyksiä on jo täällä nostettu esiin. mainitsen nyt vain muutaman. Esimerkiksi herra Busuttilin ehdotus antaa kutsua Euroopan rajavartiostoa Euroopan rajavartiostoksi. Tämä on semantiikkaa ja kaikki voivat varmasti tukea sitä. Frontexikin varmaan tukee tätä muutosta. Meidän ei tulisi keskustelussa jumiutua näin pieniin kysymyksiin. On paljon tärkeämpiäkin asioita, kuten tietosuoja, ihmisoikeudet ja niin poispäin. Miten takaamme, että Frontexin toiminta aina kunnioittaa ihmisoikeuksia ja panee ne etusijalle. No sitä varten meille syntyi se ajatus, että tehdään tämä yksi suuri tarkistus, joka olisi ikään kuin ovi koko tähän asiakirjaan. Sitä voitaisiin laajentaa vielä, olen samaa mieltä, mutta me emme voi korostaa riittävästi sitä, että kaikkien rajavartijoiden, jotka toimivat Frontexin alaisena, täytyy kunnioittaa täysin perusoikeuksia ja vapauksia. He tarvitsevat myös koulutusta ihmisoikeuksista ja meidän täytyy varmistaa, että he voivat antaa maahanmuuttajille, eh, jotka raja, ylittävät EUn rajan, parhaan mahdollisen vastaanoton. Ja lisäksi meidän on annettava koulutusta pakolaisten tunnistamisessa, aina kunnioittaen ihmisoikeuksia. Voisimme käsitellä näitä tarkistuksia vieläkin enemmän, jotta eh, kävisi aivan selvästi ilmi, että tämä on etusijalla ja se on tämän parlamentin toive. Olen iloinen myös AFETin lausunnosta ja olen erityisen iloinen siitä, että laittomat maahanmuuttajat muutettiin eh, ei-säännönmukaiseksi maahanmuuttajiksi ja olen ehdottanut tätä myös Libe-valiokunnassa – Toivottavasti tämä valiokunta voi hyväksyä sitä. E, ihmiset eivät koskaan ole laittomia. He saattavat oleskella Euroopan unionissa ei-säännönmukaisesti. Tässä on kyse siis termeistä illegal ja irregular. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä on vielä seitsemän puheenvuoroa, joten kukaan ei saisi puhua enempää kuin puolitoista minuuttia. Seuraavaksi edustaja Asta. Kiitoksia. Haluan ensiksi kiittää herra Busuttilia. Olen harvoin elän kokenut niin hyviä shadow-kokouksia, jotka oli järjestetty niin systemaattisesti, että todella päästiin keskusteluun ja pohdintaan. Asiat oli helppo viedä ryhmään, eli annan tästä suuren kiitoksen herra Busutilille. Meidän teemamme ovat osin aika samantapaisia kuin kollegojen jo mainitsemat. Minä uskon, että me tarvitsemme yhtenäisen julkilausuman tai tiedonannon e, perus- ja ihmisoikeuksista ja koko tästä problematiikasta ja ehkä selitysosiossa voitaisiin olla, äh, voisimme laatia artiklan, joka olisi perustavanlaatuinen tässä asiassa ja siinä viitattaisiin näihin. Ja sitten vielä tutkisimme sen koko tekstin, missä kohdissa on aivan välttämätöntä vielä tuoda esiin muotoiluja ihmisoikeus problematiikkaan liittyen, mutta eiköhän näistä päästä sopimukseen neuvotteluissa ja meidän pitäisi kaikkien vain olla avoimin mielin. No sitten nämä vapaaehtoiset paluut, pitääkö ne ottaa mukaan? Minä omassa ryhmässänikin tätä hieman tutkailin ja me hylkäämme tämän minun mielestäni näitä asioita ei pitäisi sekoittaa. Meidän pitää katsoa Frontexin mandaattia tarkoin ja tämä ei nyt tähän sovi, eli me emme tätä mandaatin laajentamista kannata. Minun ongelmani on se, että Frontex-tukitiimi on mielestäni kummallinen. Me olemme nyt rajan vartiojärjestelmässä. Meillähän on Frontexin kanssa ongelma jos me katsomme tätä kokonaismandaattia. Me emme voi tehdä tätä tällä tavalla nähdäkseni. Ja sitten viimeinen ajatukseni, tekniset varustukset, niistä meidän pitää vielä hieman keskustella ja päästä yksimielisyyteen. Siinä on monia kysymyksiä, mutta tuskin niitä tässä kohtaa kannattaa ottaa. Sinä Flotter. Edustaja Flotter. Äh, merci. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Otan esille niitä asioita, jotka tulivat esille aivan oikein. Rabusetin puheenvuorossa hän sanoi, että ihmisoikeus asiat on keskeinen kysymys, kun muutetaan Frontex-asetusta, enkä usko, että valinta liittyy siihen, että on yleinen lauseke tai sellainen lauseke, joka koskee, jaetaan kaikkien artikoiden kysymys kuuluu, tarvitaan enemmän kuin yleistä, mutta tietysti on yleinen äh, artikla, mutta on käytännönläheisiä operatiivisia mekanismeja, joiden kautta voidaan todellakin ajatella, että ihmisoikeuslausekkeella on, on jonkinlaisia mahdollisuuksia tulla sovelletuksi. Tunisian kanssa assosopimuksessamme on hieno ihmisoikeuslauseke, joka tekee yhteistyön pohjaksi ihmisoikeudet ja kuitenkin tulisi on toiminut tällainen yli kymmenen vuotta kestänyt korruptoitunut diktatuuri. Tietysti lauseke tarvitaan, mutta pitää pystyä myös takaamaan konkreettisesti toimivat käytännölliset mekanismit, joiden kautta voidaan toimia niin, että ihmisoikeusrikkomukset asianmukaisesti ennakoidaan ja estetään, ja jos niitä toteutuu, niin silloin toiminta keskeytyy ja niihin tartutaan. Sen toisen kohtaan, niin nimittäin vastuuseen. Aina ollaan tällaisessa taiteellisessa epämääräisessä tilassa koskien vastuuta, joka on ehkä jäsenvaltiolle tai kuuluuko sitten Frontexille silloin, kun tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Minun ryhmäni tekee tässä nyt vaatimattoman ehdotuksen, pyytäisin tätä tutkimaan sitä. Se ei ole tulosta meidän mielikuvituksesta. Me olemme konsultoineet asiantuntijaverkostoja koskien 245-46 artikloja, joissa yritetään selventää vastuukysymyksiä silloin, kun virasto suorittaa operaation sopimuksen mukaisesti vaikka kolmannen valtion kanssa tai muuten, tai siinä tapauksessa että tämä operaatio Frontexissa ei ole sopimuksen alainen. Tämä olisi yritys selventää tilannetta, joka joka tapauksessa tulee olemaan aika epämääräinen. Tämä on tämä suuri puute tässä uudistuksessa, siis luodaan vastuita, mutta ei kuitenkaan selvennetä näitä vastuukysymyksiä kunnolla. Sitten mekanismista, konkreettista mekanismeista, lopetan ihan kohta, tähän liittyy koulutus, riskianalyysiraportit, toi, operatiivisuus, suuntaviivat ja niin edelleen. Tämä kaikki liittyy e, e, ennakoivaan toimintaan ja sitten käytännössäännöt, kaikki näillä pyritään estämään inhimillisiä draamoja. Sitten tarvitaan riippumattomuutta, tarkkailu, jos ei riippumatonta tarkkailu ja arviointi ole, niin ei voida odottaakaan, että todellakin toteutuvat ihmisoikeudet, erityisesti mitä tulee ihmisten suojeluun, jotka pyytävät turvapaikkaa, koska sehän on kaikkein ratkaisevin tapaus. Tärkeä tapaus. Pyytäisin, että esittelijä ottaisi huomioon näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Ei pelkästään julistuksia, vaan tällaisia konkreettisia mekanismeja tarvitaan kaikissa Frontexin operaatioissa. operaatioissa. Edustaja Papanikol. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurella mielenkiinnolla kuuntelen tätä keskustelua. Ja olen myös lukenut aivan tarkkaan kaikki tarkistukset, jotka on jätetty. Tehän tiedätte, että Kreikka on maa, joka on tällä hetkellä suuren painostuksen alaisena verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Ja tässä lyhyessä ajassa, joka minulle annettiin, haluaisin muutaman kommentin tehdä. Ensinnäkin kiitän herra Busuttilia tästä erinomaisesta työstä sydämellisesti. Tämä mietintö on todella erinomainen perusta Frontexin vahvistamiselle. Tällä tavoin Frontex voi saada aikaan hyviä tuloksia ja meidän rajamme voidaan varmistaa. Ja tästä asiasta olemme varmasti puoluerajat ylittävästi samaa mieltä. Kuitenkin haluaisin lyhyesti kertoa, mitä tänä lyhyen aikana on tapahtunut Kreikassa. Jos tänä päivänä kysytte kreikkalaiselta, mikä on Euroopan suurin panos laittoman maahanmuuton torjuntaan, niin monet varmastikin sanovat, että meille ei osoiteta riittävästi solidaarisuutta. Ja mitä tämä käytännöllinen läheinen solidaarisuus sitten on? Se on Frontex Frontex meni Egean merelle ähm, ja varmisti myös maarajan Turkkiin e, ja osoitti erittäin äh, hyvää äh, toimintaa ja siksi Frontex meille tarkoittaa eurooppalaista solidaarisuutta. Kreikassa seuraamme Frontexin eri operaatioita. Me emme ole kuullut yhtään valitusta, mitä tulee ihmisoikeusrikkomuksiin sen jälkeen, kun Frontex toimii maassamme. Mitään valituksia ei ole ollut. Tämä siis tarkoittaa, että Frontex tekee todella rakentavaa työtä rajojen suojelussa, mutta myöskin teknisessä tuessa. Tämän halusin sanoa, mutta puheenjohtaja, me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Frontexia on vahvistettava ja siksi meidän on yritettävä tehdä tästä kaikesta tulevaisuudessa vielä tehokkaampaa. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ihan ensin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että kaikki muutkin ryhmät ovat Simon Busutelin niin, niin tyytyväisiä, niin mekin olemme. Ja haluan vain kutsua teidät useamminkin kertomaan eh, sisällöllisiä mielikuvia, että varmasti miellytte niihinkin. Tässä on kyse Frontexin vahvistamisesta. Se on aivan totta. Sen täytyy olla tehokkaampi, sen pitää voida toteuttaa toimintaansa paremmin ja siksi on tarpeellista, että Frontex voi käsitellä myös henkilötietoja. Toki erittäin ankarien tietosuojasäännösten alaisena ja perusoikeuksia kunnioittaen. Keskipitkällä aikavälillä kaiken pitäisi myös vaikuttaa siihen, että Frontex evaluoinnissa, Schengenin evaluoinnissa ja valvonnassa voisi saada keskeisen roolin. Mitä tulee komission tekstiin, me uskomme, että Frontex tällä hetkellä on vielä liian riippuvainen Euroopan komission tuesta. Komissiolla on kaksi ääntä management boardissa ja tätä kautta se paljon vaikuttaa kokonaisbudjettiin. Minun mielestäni Frontex olisi pidettävä joustavampana. Kiitos. Signora Keller. Kiitoksia, edustaja Keller. Thank you. About human rights breach. Kiitoksia ihmisoikeusrikkomuksesta Frontex-toimista Kreikassa. Meillä oli Saksan rajavartioston jäseniä, jotka pitivät tätä järkyttävänä tilanteena, missä pakolaiset olivat, ja samoin ihmisoikeusasiantuntijat Saksan par, äh, liittopäivillä kävit paikalle, eikä kaikki todellakaan näyttänyt hyvältä, mutta niin tämä koskee Frontexin operaatioita. Me menimme sinne tutustumaan niihin. Minulla on yksinkertainen kysymys komissiolle. Minun ymmärtääkseni komissio ei ole pannut moniakaan säädöksiä tietosuojelusta ehdotukseen mukaan, koska komissio sanoi, että eivät haluaa prosess, käsitellä henkilötietoja Frontexin Nyt te sanotte, että pidätte tästä tietosuojatarkistuksesta, jonka me laadimme, jonka, jossa herra Busto oli mukana. Tarkoittaako tämä sitä, että olette muuttanut mieltä, niin tarkoittaako tämä sitä, että haluatte, että Frontex käsitteleekin henkilötietoja, vai mistä on kysymys? Kiitos. Kollega Corazza Bill. Edustaja Corazza Bill. Eh, grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja minä haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että Frontexin koordinoimat meri, merellä tapahtuvat toimet, kun tehtiin neuvoston päätös, niin kaikissa poliittisissa ryhmissä oltiin samaa mieltä siitä, että tarvitaan selkeitä sääntöjä mahdollisten kriisien ja hätätilanteiden käsittelemiseksi merellä. Ja koska nyt, kuten Simon Busuttil sanoi, meillä on prosessi menossa tuomioistuimessa, me päätimme, että tämä käsiteltäisiin uudessa Frontex-asetuksessa. Ja olen nyt tehnyt tästä tarkistuksen ja pyytäisin, että kollegat tukisivat sitä. Olen laittanut sen parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselmaan enkä asetuksen artikloihin kunnioittaakseni ole, käynnissä olevaa prosessia ja olin iloinen siitä, että Saiman, että tuet minua tässä sisällössä, eli että kunnioitetaan sääntöjä. Brevissima, mi ero iscritto a parlare. Kiitoksia. Minäkin olin pyytänyt puheenvuoroa. Arvostan kovasti Simon Busuttilin hyvin tasapainoista konkreettista työtä, joka sai tukea myös muista poliittisista ryhmistä, jotka tarkistukset ovat sellaiset, että olen niitä allekirjoittanut toiset, olen itse jättänyt. Kun puhutaan virastosta, puhutaan virastosta, jota on arvioitava, Meidän tulee kustannuksiin, tuloksiin ja sen tehokkuuteen. Jos nyt muutamme asetusta, niin se on sen takia, että todennäköisesti virasto ei aina tehokkaasti toiminut. Puhun tässä yhteistyöstä yksittäisten jäsenvaltion ja Frontexin välillä. Mielestäni olisi tarpeen Eh, mainita se, että tarvitaan nopeaa toimintaa rajoillamme ja myöskin takavarikon pitäisi olla mahdollisuus. Jos joskus on näitä rikoksia, niin voisi olla hyödyllistä, että voitaisiin käyttää takavarikoituja varoja eh, yhdenmukaisesti Frontexin mission kanssa. Tietenkin meidän täytyy me emme saa koskaan unohtaa ihmisten oikeuksia. Ja ennen kuin annan nyt Saimen Busuttille puheenvuoron, annan komissiolle vielä puheenvuoron, jotta se voi vastata Kellerin esittämään kysymykseen. Kiitoksia. Thank you, Chair. Just, uh, briefly, uh, it is not... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ei tässä ole kyse siitä, että komissio olisi muuttanut mielensä. Meidän pitäisi vain pitää asiat selkeinä. Aluksi, kun hyväksyimme tämän ehdotuksen, niin jotkut vaativat meitä ottamaan käsittelyyn tämän henkilötietoasian. Ja niinpä komissio päätti tutkia tätä asiaa syvemmin ja se on ainoa syy, miksi komissio ei koskenut henkilötietoihin alkuperäisessä ehdotuksessaan mutta kun, äh, kuten komissio on, on sanonut, äh, me ryhdyimme tutkimaan tätä asiaa tarkemmin ja tarpeen tullen palaisimme keskustelemaan tästä asiasta. Tuolloinhan tehtiin inventaariota kaikista tietojärjestelmistä, joita sisä- ja oikeusasioissa oli käytössä. Ja nyt vasta tuon jälkeen me vasta, meillä on edellytykset osallistua tähän keskusteluun ja nähdä, miten asioita tehdään. Jos tätä tarvitaan, niin sitten me lähestymme tätä rakentavasti, mutta ei voi sanoa, että komissio olisi muuttanut mielensä tästä nimenomaisesta kysymyksestä. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Um, let me start... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kaikkia kollegoja äh, ylistävistä sanoista, lämpimistä onnitteluista. Minä oletan, että jos minun täytyisi mitata mahdollista tulosta asiassa perustuen onnitteluihin, niin silloin varmastikin saamme yksimielisyyden aikaan valiokunnassa, mutta ymmärrän kyllä, että elämä on hiukan hankalampaa kuin voisi luulla ja siksi me tarvitsemme vielä moninaisia keskusteluita ennen kuin sinne asti päästään. Nyt hiukan muutamasta kysymyksestä. Ihmisoikeudet. Hyväksyn täysin kommentin, joka tuli Rova Flotrelta, että me tarvitsemme operatiivisen mekanismin, jotta voimme varmistaa sen, että perusoikeudet asianmukaisella tavalla ovat valvonnan alla. Ja tämä on juuri se syy, miksi pidinkin tästä tarkistuksesta, jonka liberaalit laativat. Siinä todellakin puhutaan siitä, että perustetaan neuvoantava komitea, jossa olisi mukana toimijoita, jotka eivät kuulu virastoon itse. Kuitenkin olen avoin ottamaan vastaan muitakin asioita ja varmastikin otan huomioon ehdotuksen korvan lobbyiltäkin siitä, että lopetettaisiin operaatiot tai keskeytettäisiin ne, jos ihmisoikeusrikkomuksia todetaan. Tietosuojasta ja tässä haluan viitata kollegani Silvi Guillaumin puheenvuoron. On totta, että suolta kädeltä voitaisiin kyseenalaistaa, voiko Frontexin katainen virasto käsitellä henkilötietoja. Mutta te olette kanssamme Varsovassa ja me kaikki tiedämme, että virasto teki aivan selväksi sen, että huolimatta kaikista resursseista, joita sen käyttöön annamme, niin joskus se ei pysty käyttämään informaatiota, jota on kuitenkin helposti saatavilla näillä missioilla, joista me kaikki maksamme. Ja koska eivät voi käsitellä näitä tietoja, niin silloin virasto ei mennä tavallaan ihan loppuun asti, kun se pyrkii toteuttamaan mandaattia. Näin se tavallaan, sen toiminta on rajoitettu. Se ei pysty olemaan tarvittavassa määrin tehokas, johtuen myös sen kyvystä käsitellä tietoja, koska sillä ei ole juridisia valtuuksia näin toimia tällä hetkellä. Nyt kuitenkin äh, huomaan, että tekin haluatte ottaa huomioon tämän vaihtoehdon niin kauan kuin perusoikeudet on mukaan otettu. Mutta minä vieläkin toivon, että tietosuojassa, tietosuojakysymyksessä voisimme saada aikaan konsensuksen tai ainakin hyvän enemmistön. Siinä se. Minä toivon ja jatkossakin teen työtä. Sen puolesta saan mahdollisimman laajan tuen asialle. Vaikkakin vain sen takia, niin kuin Cecilia Wikström oikein sanoi, että tämä suuresti vahvistaa parlamentin toimivaltuuksia neuvoston kanssa toimiessa, toimittaessa. Eikä pidä olla naiveja, hyvät kollegat. On aivan selvää, että neuvosto tulee vieläkin minimalistisemmin kuin me tulemme olemaan tässä asiassa. Joten mitä laajempi enemmistö tälle asialle saadaan, sen vahvempina voimme toimia neuvoteltaessa neuvoston kanssa. Ja toivottavasti päästään sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä, koska niin kuin Dotso Papa Nikolaus sanoi, me tarvitsemme tehokkaamman Frontexin. Ei heti huomenna, eikä tänäänkään, vaan jo eilen sitä tarvittiin varsin kipeästi. Ja vielä lopuksi kiitoksen sanat sihteeristölle ja aivan erityisesti äh, naisille, joka istuu vieressänne puheenjohtaja, koska ilman sihteeristön tukea monet tekemästämme työstä ei, suuri osa tekemästämme työstä ei olisi ollut mahdollista ollenkaan. Kiitos. Direi che tutti quanti conveniamo. E Kiitoksia tästä viimeisestä huomiosta, joka me kaikki olemme aivan samaa mieltä. Nyt tämän äh, eläväisen keskustelun päätökseksi voisin sanoa, että maaliskuussa todennäköisesti voidaan äänestää tästä äh, asiakirjasta ja siihen asti kollega Busettilisillä on mahdollisuus varjoesittelijöiden ja muiden kanssa luoda tarpeelliset kompromissitarkistukset. Meillä olisi pitänyt olla vielä yksi asia tässä, mutta olemme jo ylittäneet määräaikamme tänä päivänä, joten päätämme tähän normaalin kokouksen ja tästä lähtien aloitamme koordinaattorin kokouksen. Hyvää iltapäivää.